Thank you very much to everybody who's joined. Kiitoksia kaikille, jotka nyt liittyvät. Seuraamme. Vuorossa on kuuleminen. Kiitos myös puheenjohtajalle, yhteispuheenjohtajalle kauppa-asioita hoitamasta valiokunnasta. Edustaja Saifi on tässä yhteispuheenjohtajana. Kiitos myös panelisteille. Tervetuloa. Aivan erityiskiitokset Dita Saranjovalle. Sanoin Dita sinulle kiitokset siitä, että olet työstänyt IMKON lausuntoa, jonka annamme Intan mietintöön. Ja kiitos siis Ditalle ja valiokunnan varjoesittelijöille siitä, että olette keskittyneet käsittelemään tätä aihetta. TTIP-neuvottelut, transatlanttisen kauppasopimuksen neuvottelut ovat äärimmäisen tärkeitä niille ihmisille, joita me edustamme kautta Euroopan, jotka haluavat ymmärtää tästä, näistä neuvotteluista enemmän. On hyvä, että järjestämme julkisen kuulemisen. Haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki jotka seuraavat tilaisuutta internetin välityksellä. Kun ajattelemme omaa valiokuntaamme, sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokuntaa, niin meillähän on oma asiantuntijuutta ja toimivaltuuksia, jotka liittyvät myös TTIP-sopimukseen. Meillä on myös komission muistiot standardoinnista, säätelyyhteistyöstä, moottoriajoneuvoista, tekstiileistä, koneista, kaupan helpottamista, kuluttajan suojasta ja totta kai myös julkisista hankinnoista. Nämä ovat niitä aloja, jotka suurimmaksi osaksi kuuluvat myös meidän toimivaltuuksiimme. Tiedän, että esittelijä on pyytänyt tätä kuulemista perehtymään nimenomaan ensimmäisiin osa-alueisiin toimivaltuuksistamme. Mehän olemme jo tiettyissä kysymyksissä päässeet jonkin määrän eteenpäin toisissa kysymyksissä taas esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. Valiokunta haluaa vielä katsoa tilaisuutta tarkemmin ja odottaa lisää edistystä. Nyt puheenvuoron saa Toikka Saifi kauppa-asioita käsittelevästä valiokunnasta. Kiitos puheenjohtaja, rakkaat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Kansainvälisen kauppavaliokunnan nimissä myös haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen. Pahoittelen Ben Langen puolesta. Hän tällä hetkellä johtaa julkista kuulemista juuri valiokunnassamme, joten suurella ilolla edustan täällä ensimmäisenä varapuheenjohtajana Inta-valiokuntaa TTIP-aiheelle omistetussa kuulemisessa. Ja nämä viime viikollahan juuri käytiin nämä neuvottelut, tärkeät neuvottelut. Tämä on hyvin tärkeä vaihe näissä neuvotteluissa kahdesta syystä. Ensinnäkin yhteistyösääntelyn alalla on hyvin herkkä aihe. Kysymyshän on standardiemme ja eurooppalaisten normien suojelusta. Haluan muistuttaa, että Euroopan unionin tekstiehdotus sääntelyyhteistyön osalta on julkaistu 10 helmikuuta ja se on saatavilla Trade-pääosaston nettisivuilla. Tämä on hyvin tärkeä hetki myöskin, koska Intavaliokunta keskustelee juuri tänään iltapäivällä puheenjohtaja Langen mietinnöstä, jonka tarkoituksena on siis miettiä, mitkä ovat Euroopan parlamentin suuntaviivat näissä neuvotteluissa. Sama pätee tietysti myöskin IMKO-valiokuntaan. IMKO piakkoin hyväksyy myöskin lausuntoja tähän tekstiin. Tässä yhteydessä haluan myöskin todeta, että ITRE-valiokunta on järjestämässä tänään kello kuusi Intan kanssa myöskin kuulemisen samasta aiheesta ja kysymys on erityisesti pienyrityksistä, pekoyrityksistä ja energia-alasta. Esittä, esit- esittelemässä tänään. Meillä on asiantuntijoita, jotka hyvin syvällisesti tätä sääntelyyhteistyötä meille selvittelevät. Ja ennen kuin puheenjohtaja Ford, joka on ensimmäisen paneelin puheenjohtaja, saa puheenvuoron, haluan vielä kääntyä Rova Dita Saratsovan puoleen, joka on IMKon esittelijä TTIP-päätöslauselmassa, ja hän käyttää vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Voin vain yhtyä siihen, mitä juuri sanoitte, ja ylipäätään yhtyä näkemyksiin TTIPistä ja sen tärkeydestä. Henkilökohtaisesti olen neuvottelujen kannattaja, mutta selvää on, että vahvasti kampanjoidaan myöskin neuvotteluja vastaan. Mutta ei tämäkään mitään uutta auringon alla ole. Kyseessä on ensimmäinen vapaakauppasopimus, josta neuvotellaan, ei varmasti kuitenkaan viimeinen sellainen. Ja tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa kaikkia eh, tärkeimmistä vapaakauppaneuvotteluista, joita EU eh, e on käynyt eh, Korean kanssa. Tuolloin edustin eh, Tsekkiä neuvostossa, toisessa toimielimessä siis, ja kauppapoliittisia kysymyksiä tuolloin käsittelin. Ja eri ammattiyhdistykset, teollisen edustajat tuolloin eh, esittivät epäilyksensä tämän sopimuksen vaikutuksesta EU-markkinoille. Viimeisessä paneelissa tänään Evena Hodat eh, ystäväni on mukana. Hän tuolloin toimii asian pääsihteerinä ja hän varsin aktiivisesti toimi myöskin että neuvotteluissa tuolloin eh, Korean kanssa käytävissä neuvotteluissa. Ja myöskin autoteollisuus Eh, huomioitiin neuvottelussa tuolloin. Mutta jos tarkastellaan näitä neuvotteluja ja mm, sopimuksen todellisia markkinavaikutuksia, voidaan todeta, että vientimme on 35 prosentilla kasvanut sen jälkeen, kun sopimus oli aikaan saatu. Ja sopimuksen tulokset ovat olleet kaiken kaikkiaan EU-markkinoille varsin myönteiset. Sopimus ei vähentänyt työpaikkoja, vaan päinvastoin on tukenut taloutemme kehitystä. Tietenkään Etelä-Korea ei voi verrata Yhdysvaltoihin näissä neuvotteluissa. Nyt ovat neuvottelemassa maailman kaksi suurinta markkina-aluetta, ja tämä on yksi syy kritiikillekin. No kritiikki ei aina ole huono asia, tärkeää on käydä keskustelua myös näistä haittapuolista, jotta neuvottelijat nekin ottavat huomioon. Mutta on tärkeää, että kiinnitämme huomiota todellisiin ongelmiin. Ja tämän vuoksi ajateltiin tällainen paneelipohjainen keskustelu tänään käydä täällä. Standardit ja kuluttajat ovat esillä ensimmäisessä paneelissa. EUn ja Yhdysvaltojen standardisointimenettelyt ovat varsin toisistaan poikkeavat. Jos vaikkakin lopputulos ehkä sitten on melko lailla samanlainen. Miten sitten eh, saataisiin yhteensopiviksi ja vertailukelpoisiksi nämä kaksi järjestelmää ja miten olisi mahdollista vähentää hallinnollista taakkaa kummassakin? Tästä aiheesta on ilman muuta keskusteltava ennen kuin uusia standardeja voidaan mennä hyväksymään. Yhteistyö ei tarkoita sitä, että eh, aina eh, loppujen lopuksi olisi saatava aikaan samat standardit, mutta Kansainvälisiä standardeja tarvitaan. Niitä tarvitsee myös EUn talous tulevaisuudessa. Mutta jos on erittäin tärkeää, että kumpikin osapuoli hyvin tietää, mitkä ovat nämä eroavaisuudet näkemyksissä. Ja sitten regulatorinen käytäntö ja autoteollisuus ovat esinä tässä toisessa paneelissa. Selvää on, että tämä sääntely on erittäin tärkeä asia silloin, kun puhutaan autoteollisuudesta. Ja logiikkana tulee olla sen, että kaikkien elämää voitaisiin helpottaa. Ei ole järkevää, jos eh, Saksan yritykset joutuvat eh, turvallisuussyistä eh, saman testausmenettelyn toteuttamaan kahdesti, jos lopputulos kuitenkin on sama testausmenettelyt myöskin eh, vievät valtavat määrät resursseja, eivätkä kuitenkaan sitten paranna eh, tuotteiden turvallisuustasoa. No hyvät naiset ja herrat, ehkä päätän puheenvuoroni tässä vaiheessa tähän, jotta saamme mm, kuulumaan myöskin eh, paneelin osallistuvien äänen. Varmasti pyrimme hyvin huomioimaan paneelissa esiin tuodut huomiot omassa käsittelyssämme ja sitten näiden kaikkien pohjalta toivottavasti saadaan aikaan loppujen lopuksi hyvä sopimus. Thank you very much. It's very good to see Kiitos. IMKON valiokuntakokouksesta on enää seisomapaikkoa jäljellä. Pitäisi tulla useamminkin keskustelemaan tänne monenmoisista aiheista. Puhuimme juuri tuossa mahdollisesta tietokoneasetusten muutoksista, jotta sitten esitykset saadaan kaikkien käyttöön. Kokous välitetään myös suorana lähetyksenä internetin välityksellä ja kaikki tämänpäiväiset esitykset ovat myös kaikkien saatavilla. Voitte perehtyä niihin e-meeting nettisivuillamme. Välitämme sivun osoitteen omien sivujeni, Twitter-sivujen kautta myöhemmin tämän päivän aikana. Nämä linkit ovat kaikkien käytössä ja puheenvuorot ovat sieltä saatavissa. Toivotan kolme puhujamme tervetulleeksi ja esittelen heidät. Jacques Berkmans, hän on senioritutkija Center for European Policy Studies yksikössä Johannes Kleis, viestintäpäällikkö European Consumer Organizationsissa ja Elena Santiago Sid on sen Senelegin johtaja. Heillä kaikilla on kahdeksan minuuttia puheaikaa. Kuuntelemme heidän esityksensä ja tämän jälkeen käytämme vielä aikaa jäsenten kysymyksille. Tulen olemaan hyvin tiukkana minuutin puheaikojen kanssa, jos haluatte kysyä kysymyksiä tämän jälkeen vielä, niin laitan teidät sitten puhujalistalle. Jacques, haluatteko aloittaa? Olkaa hyvä. Um, thank you, chairperson. Uh, ladies. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat. Ajattelin esitellä uh, dioja. Uh, itse asiassa TTIP on kaikkein huonoin aihe esiteltäväksi ilman näitä dioja. Ymmärtän, että siis, että laatu on huonompaa kuin mitä olisitte saaneet, jos meillä olisi ollut tällainen esitys. Onko meillä kolme esitystä diojen kalvojen avulla? Voisiko Elena aloittaa puhujakierroksen ja varmistamme sillä välillä, että saamme myös kuvat näkyviin. Eli aloitamme sen senellekin Elena Santiago Sidin esityksellä. Good morning ladies and gentlemen and eh, dear... Hyvää huomenta kaikille. On ilo olla täällä tänään ja kiitokset kutsusta. Ymmärrämme siis, että standardointi on hyvin tärkeä eh, kysymys eh, TTIP-keskusteluiden puitteissa. Ja uskomme myös, että että standardointiyhteisössä molemmin puolin Atlanttia voidaan myötävaikuttaa tämän asian etenemiseen. Haluaisin määritellä tässä äh, Euroopan standardointijärjestelmän ja hiukan äh, selvittää Euroopan ja Amerikan standardointijärjestelmien eroja voimme myöskin katsoa tiettyjä riskejä ja tiettyjä mahdollisuuksia, joita meillä on standardointiyhteistyön saralla. On varmasti hyvin tärkeää, että kaikki ymmärtävät, että Euroopan standardointijärjestelmä on tällainen tietty standardointi järjestelmä, jossa on kolme eri toimijaa ja pyrimme siis saamaan aikaiseksi yhden ainoan standardin, joka on identtinen kaikissa kolmessa yli 30 senellekin jäsenmaassa, ja tällä tavalla pyrimme siis välttämään, että eri standardit olisivat ristiriidassa keskenään. Tämä tarkoittaa siis täydellistä teknistä standardointia, harmonisointia valtavassa määrässä tuotteita, ja on hyvin tärkeää siis korostaa, että amerikkalainen järjestelmä taas on multistandardijärjestelmä. Se tarkoittaa taas sitä, että on useita kilpailevia standardeja samasta aiheesta ja standardin käyttäjä selvittää sen, mikä on se standardi, joka parhaiten sopii tarpeisiin, eikä tämä välttämättä takaa pääsyä Yhdysvaltain markkinoille, mutta kuitenkin auttaa. Joten haluan todella tässä alustuksessa selventää sitä, että molemmat järjestelmät niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin ovat hyvin erilaisia ja tulokset eivät ole samanlaisia, koska eurooppalaiset standardointijärjestöt siis pyrkivät tukemaan yhtenäismarkkinoita. Taataan siis se, että että ympäristöystävälliset ja turvalliset tuotteet voivat liikkua Euroopan unionissa, niin Yhdysvalloissa taas järjestelmä pohjaa erilaiselle lähestymistavalle, jossa yli 250 standardin kehitysjärjestöä ja itse asiassa niitä on vielä 500 lisää, jotka eivät ole akkreditoituja, mutta näin monta tekijää siis Yhdysvalloissa on. Ja tämä on sellainen tekijä, joka on otettava huomioon. Tässä yhteydessä myöskin korostan sitä, että on toisaalta standardeja, jotka tukevat lainsäädäntöä ja sitten on sellaisia standardeja, jotka ovat markkina, vetoisia ja liittyvät kauppaan, mutta jotka eivät kuitenkaan millään lailla yleistä julkista kansalaisten etua suojele. Eurooppalaisessa järjestelmässä tuetaan lainsäädäntöä, järjestelmä on aika joustava. Eurooppalaiset instituutiot ovat pyrkineet jo vuosien ajan vähentämään kustannuksia ja takaamaan sen, että kansalaisten etua todella ajetaan. Tämä on hyvin avoin järjestelmä hyvin aikaisessa vaiheessa prosessia ilmoitetaan, mitä standardivaatimuksia on, jotta lainsäädäntöä voitaisiin pitää mielessä. Ja mm, tämä tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta ja vaatimusten mukaisuutta on tietysti noudatettava Yhdysvaltajärjestelmässä. järjestelmässä standardit voidaan ottaa mukaan viitteiden pohjalta lainsäädäntöön. Tämä tarkoittaa siis sitä, että niistä tulee pakollisia eikä ole mitään muita vaihtoehtoja ähm, lainsäädäntön noudattamiseksi. Ja näin esimerkiksi juuri kun ähm, standardia käytetään lainsäädännön tukemiseksi. Eurooppalaisessa prosessissakin parannuksia on tapahtunut äh, äh, erityisesti kaikkien niiden vaatimusten osalta, joita ähm, on äh, sopimukset äh, mahdollistavat. Siis kaikki osapuolet voivat osallistua tähän standardointiprosessiin ja kommentoida sitä, joten siis olemme menneet tähän suuntaan. Ja standardointiyhteisö myös myöskin teollisuuden edistäjät jotka rahoittavat tätä järjestelmää pitkälti, ovat mukana. Mutta on hyvin siis tärkeää korostaa sitä, että pk-yritykset myöskin osallistuvat laajalti ja paljon toimia on ollut kansallisten toimijoiden osalta, jotta voitaisiin helpottaa sitä, kuinka pk-yritykset osallistuvat ja ymmärtävät tämän prosessin. Samoin kuluttajat halutaan mukaan ja Beukin sisarjärjestö hyvin aktiivisesti osallistuu standardityöhön, jotta todella kuluttajan, kuluttajien tuotteet vastaavat kuluttajien tarpeita ja myöskin ympäristöjärjestöt ovat osallistumassa tähän standardointiprosessiin. Tämä on siis tämä kehys ja kaikki jäsenet siis ovat täysin sitoutuneet siihen, että kaikki edut otetaan huomioon. On hyvin tärkeää korostaa myöskin sitä, että Euroopassa on selkeät viit viittaukset standardointiin. Ja tällä tavalla haluamme jatkaakin, koska näissä suorissa viittauksissa, suorissa viitteissä viitataan standardoihin, standardeihin, eivätkä ne ole pakollisia, vaan vapaaehtoisia. Ja tämä on se väline, jonka kautta me tuemme innovaatioita standardointisprosessissa. Näin ollen uskomme, että on mahdollista todella myötävaikuttaa TTIPin standardoinnin kautta, mutta emme tukisi kuitenkaan muutoksia nykyisessä järjestelmässä. On erittäin tärkeää, että kun kysymys on standardoinnin tukevasta lainsäädännöstä, että on olemassa yhdentymistä. Jos on sääntelyn yhdentymistä tai lähentymistä, niin toiminta Yhdysvaltain laisten kumppaneiden kanssa standardin kehittämiseksi ottaen huomioon sen, että he tietävät, että Euroopassa mennään pidemmälle toimeenpanossa kuin Yhdysvalloissa, niin näinhän siis Yhdysvalloissa käy, mutta jos meillä on siis tietyt sidosryhmät mukana kehittämässä standardeja, olisi mahdollista myöskin kehittää yhteisiä standardeja, jotka tukisivat vastaavia sääntelyvaateita koska muutoin tämä on täysin epätasapainossa, eikä mitään symmetriaa markkinoille pääsyyn tule. Eurooppalaiset sidosryhmät joutuvat selvittämään tuhansien yhdysvaltalaisten standardien joukosta sen, kuinka ne pääsevät Yhdysvaltain markkinoille, mukaan lukien myöskin vaatimuksenmukaisuustodistukset, koska jotkut ovat pakollisia jopa muka standardeissa, joita, joissa Yhdys, Yhdysvalloissa eurooppalaisilla on jo täysi pääsy Yhdysvaltain markkinoille. Joten joka tapauksessa olemme täysin sitoutuneita työskentelemään amerikkalaisten kumppaneittemme kanssa, koska uskomme, että tässä on paljon mahdollisuuksia yhteistyöhön. Olemme jo itse asiassa tehneet yhteistyötä amerikkalaisen äm, äm, standardointiinstituutin kanssa yhteistyötä ja voisimme miettiä aihealueita, joissa standardeja kansainvälisellä tasolla ei ole vaikkapa äm, tietyt äh, asiat, joissa meillä ei vielä standardia sen Senelikissä ole. Ja ö, ähm, tällä tavalla voisimme pyrkiä lähentymisen kautta miettiä, kuinka voimme kehittää sellaisia yhteisiä teknisiä ö, ähm, järjestelmiä, jotka pätisivät niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Ja sidosryhmämme tietysti täytyy äh, saada tukemaan näitä aloitteita ja vielä tarvitaan tietysti myöskin sitoumus molemmin puolin Atlanttia tähän lähteä. Kaksi pyyntöä siis. Ensinnäkin pyydän, että ei standardia vastavuoroista tunnustamista, koska tämä olisi aivan epäsymmetristä, kun ajatellaan markkinoille pääsyä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja toiseksi, jos on vaatimus käyttää standardia lainsäädännön tukemiseen, niin ensiksi tarvitsemme tietysti sääntelyn lähentymistä. Kiitokset. Thank you very much. So the... Uh, Kiitoksia. Teknologia on nyt saatu toimimaan ja tukemaan meitä. Jacques Perkmans, senioritutkija, ja hänen esityksensä on nyt nähtävissä valkokankailta eri puolille salia. Um, what, what? Another tick. I'll begin anyway. No, minä aloitan nyt joka tapauksessa. Kiitoksia kutsusta. Ja aivan erityisesti sen takia, että imco valiokunta käsittelee monia kysymyksiä, joita myös TTIP-sopimus käsittelee. Kyseessä ovat sisämarkkinoiden säätelykysymykset, mutta nyt kyse on ulkoisesta ulottuvuudesta. Usein Kuitenkin puhumme samasta asiantuntijuusalasta. Voinko nyt näyttää kuvia, kalvoja? Ei. Eivätkö ne mene eteenpäin? Muuten tässä menee liikaa aikaa. Voisiko joku käyttää siellä tietokonetta? Kiitos. Näitä aiheita aion käsitellä. Voitteko siirtää seuraavan kuvan näkyviin? Tässä näette yhdellä kalvolla kaiken sen, mitä TTIP sisältää. Puhumme nyt keskimmäisestä sarakkeesta me emme puhu muista sarakkeista, pelkästään keskimmäisestä. Taloustutkimus on osoittanut, että vaikkakin tutkimuksesta on sinällään paljon sanottavaa, että on todella kannattavaa käsitellä TTIP-kysymyksiä laajassa merkityksessä. Lähestulkoon 60 prosenttia äh, taloudellisista hyödyistä tulee sen puitteisiin. Ja miksi näin on? Jos lisättäisiin laskun hintaan ylimääräiset kustannukset, niin sitten puhutaan noin 50-72 prosentista. Ei ole väliä, ovatko nämä tutkimukset päteviä vai vaikka eivät, niin täytyy vain muistaa se, että tässä on aika lailla suuri vaihtelu. Sama pätee sekä tuotteisiin että palveluihin. mitä tekniset esteet ovat? Tässä on kolmivaiheinen prosessi. Tästä voitte ymmärtää, mistä puhumme. Puhumme muista kuin tariffiesteistä. Toki meillä on tariffiesteitä, jotka ovat hieman kapeampia ja, ja tuolla alhaalla vielä kolmas kategoria. Jos haluamme puuttua kaupan esteisiin toden teolla, niin täytyy varmistaa, että tämä toteutuu. Sitähän, siihen on pyritty jo yli 20 vuotta – voidaan toimia systemaattisesti eikä niinkään ad hoc pohjalta, vaan nimenomaan standardien kautta. Tämä ei kuitenkaan ole tavoitteemme. Kyse on säätelyvälineistä, metodeista eikä niinkään tavoitteista. Niillä ei ole mitään tekemistä soveltamisalan kanssa, vaikkakin joskus muuta väitetään. Euroopan unionin etuja voitaisiin tukea sillä, että lähestymistapamme olisi kunnianhimoinen. Tekstiehdotus minusta on varsin kunnianhimoinen. Ainakin se on kunnianhimoisempi kuin mikä tahansa vapakauppasopimuksen kaupan esteiden poistamiseen pyrkivä sopimus tähän mennessä. Euroopan ulkopuolella tietenkin, Euroopan sisällä ollaan kunnianhimoisempia. Miksi haluan, että tämä tavoite on mukana sopimuksessa? näitä kaupanesteiden poistamisen pyrkiviä sopimuksia totta kai täytyy käsitellä TTIPin puitteissa, mutta ei voi käydä niin, että tästä tulee vain jonkinlainen keskustelukerho VTOn puitteistoissa. Komission ehdotus on sellainen, että puhuttaisiin jonkinlaista Singapore EU plussasta – en voi tässä mennä yksityiskohtiin valitettavasti, mutta me emme oikeastaan tunne Yhdysvaltain ehdotusta. Voi olla, että joku tässä salissa tuntee Yhdysvaltain ehdotuksen. Minä en sitä tunne ja olen kuitenkin perehtynyt parhaani mukaan aiheeseen. Olen puhunut myös yhdysvaltalaisten kanssa, jotka todella tietävät kaiken, mutta hekään eivät saa puhua minulle tästä aiheesta. Puhuvat vain niitä näitä säästä ja kaunista ilmasta. Vuotia ei ole ollut. Mutta kun katsomme korusta, kor, Yhdysvaltain ja Korean välistä sopimusta, niin sanoisin, että siellä on valtavia aukkoja verrattuna EUn ehdotukseen, mutta toki siellä on myös lupavaa äh, näkymää yhteistyön kannalta, säätelyyhteistyön kannalta. Ei ole teknistä sääntelystä artiklaa eikä myöskään merkinnöistä artiklaa, eikä ole määritelty edes tavoitetta. Eli kappale, jolle ei ole määritelty edes tavoitetta. Puhumattakaan siitä, että täytäntöönpanosta huolehdittaisiin. Aivan lyhyesti, kahdeksassa minuutissa. Ensinnäkin harmonisoinnista. Tällä kalvolla mainitaan se, että toki se eh, voi olla vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Tässä näette esimerkkejä kansainvälisestä säätelyyhteistyöstä, joka on toiminut. Eli meillä on olemassa sopimuksia, jotka toimivat eh, ihan pehmeältäkin pohjalta. MRAhan oli melko monen epäonnistuminen, vaikka siinä olikin tiukka lähestymistapa. Standardien harmonisointi on Yhdysvaltain kanssa vaikeata. Miksi näin on? Silloin pohjataan ISO-standardeille aivan niin kuin Elena Sidio totesi. Ja Yhdysvalloissa ei ole käytännössä yhtään mitään ISO- tai IEC, IECn kaltaista. Meillä on jonkin verran yhteneväisyyttä näiden standardien osalta Yhdysvaltain kanssa, mutta kun kuvittelet, että Yhdysvalloissa näitä on vain muutama sata, mutta niissäkin, mitkä on olemassa, niin siellä on aina poikkeuksia. Jos halutaan hyviä standardeja, niin ei niissä voi olla poikkeuksia aina. Sitten vastavuoroinen tunnustaminen. Minä vastustan tätä. Niin kuin jotkut tietävät, olen kirjoittanut vastavuoroista tunnustamisesta laajalti. Se on hyvin vaativa hanke. Kun se toteutetaan hyvin, niin toki se on hieno asia EUn sisällä. Vaikkakin me olemme vastavuoroisen tunnustamisen keksineet, meillä on hyvät puitteet tämän toteuttamiselle, niin siihenkin tarvitaan erityistä sääntelyä – ja oma lainsäädäntönsä. Voitte vain kuvitella, miten vaativaa tämä on. Jos olisi erikoisjärjestelyt TTIPin varalta, niin en kyllä todella voi tätä suositella. No sitten keskinäisen tunnustamisen standardit. Santiagokin oli tässä varauksellinen. Jos käytetään olemassa olevia puitteita tällä hetkellä, totta kai Santiago vastustaa tätä, niin minäkin. Se on siellä tuossa kolmannessa kohdassa. Mutta siinä puheenvuorossa, jonka välitän IMKOlle, esitän yksityiskohtaisia ehdotuksia ilman, että tarvitsisi muuttaa molempia järjestelmiä ja molemmat mahdollistaisivat joustavuuden eh, ilman sisämarkkinoiden harmonisointia. Mielelläni puhun, puhun tästä enemminkin myöhemmin. Voin selittää tuon viimeisimmän kohdan, jos teitä se enemmän kiinnostaa myöhemmin. No sitten Vaatimusten kysymykset Yhdysvalloissa tämä on vanha ongelma. Toisessa kohdassa näette, että näin siellä ei toimita, vaan miten, miten järjestelmä ei oikeastaan toimi tai toimii huonosti. Oikeastaan tässä on kolme mahdollisuutta parantaa järjestelmän toimivuutta. Kaikki ovat realistisia. Silloin kun vaatimusten elimiä tarkistetaan, niin CGPissäkin voitaisiin tämä tarkistus ottaa huomioon. Se tässä meillä on nyt laajin ala käytössä. Kanadan tai Yhdysvaltain kanssa tällaista ei ole aikaisemmin käytetty. Ja kun MRA epäonnistui, olen tutkinut sitä laajasti, niin oikeastaan haluaisin tässä muodossa tukea uudelleen MRAta. Yhteisen yhteistyön artikla TTIPin sisällä olisi myös yksi mahdollisuus, mutta täytyisi katsoa myös, miten OECDn puitteissa voidaan päästä myös muun tyyppiseen säätelyyhteistyöhön. Kiitos. Thank you very much. I'd like to join, uh, welcome the Kiitoksia. Haluan toivottaa Latvian edustajat, puheenjohtajavaltion edustajina paikalle. On hienoa nähdä kaikki toimielimet mukana näissä keskusteluissa. Kiitos. Seuraava puhujamme on Johannes Klais. Hän on viestintäpäällikkö eh, Beukista, kuluttajajärjestöstä. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos. Kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro ja puhua TTIPstä ja kuluttajasuojakysymyksistä. Minulla on tässä myöskin tiloja, mutta ne eivät ehkä ole yhtä mielenkiintoisia kuin äskeiseen esitykseen liittyvät ja löytyvät myöskin netistä. No, mennään nyt kuitenkin seuraavalle sivulle saman tien, joku varmasti on tuttu elin eh, ne Me kuitenkin täytäntöönpanoa, digitaalioikeuksia, kuluttajasuojakysymyksiä, kestävyyteen liittyviä kysymyksiä tarkastelemme. Ja kun ttip neuvotteluja tarkastellaan, niin eh, nämä osa-alueet tulevat hyvinkin katetuiksi. Ja tässä alustuksessa haluaisin hieman tehdä eroa standardin osalta, kun niitä tarkastellaan pelkästään kuluttajasuojan kannalta. Ja tämä pätee sitten koko tippin. Ja toisaalta haluan ottaa tähän toisenkin kerroksen, eli tuleva lainsäädäntö, nykyinen puitteisto ja sitten standardit ja kysymykset, mutta en kommentoi kaikkia seikkoja, jotka Rova Santiago jo omassa puheenvuorossaan esiin nosti. Nykyinen kuluttajasuoja-oikeuspuitteisto. Voidaanko valoja himmentää, jos näin ihmiset näkisivät paremmin kalvot ja kuvat? Sopiiko tämä? Onko tämä parempi? Jätetään valot tällä tavalla. Thank you. So what I would like to say is that from the consumer point of view, the assessment if uh, TTIP has kun asia tarkastellaan kuluttajien kannalta, ovatko TTIPin vaikutukset myönteisiä vai negatiivisia, niin tällöin pelkästään talouden argumentit eivät päde. Ja näistä luvuistahan on kovasti myöskin keskusteltu. Ja sitten jos puhutaan EU-sisämarkkinoista, niin kuluttajia tarkastellen olennaista ei ole pelkästään tämä taloudellinen hyöty, jonka sisämarkkinat tuovat, tietysti eh, yritysten kustannukset ja hallinnon taakka tällöin vähenevät ja eh, näin myöskin alenevat kuluttajahinnat ja palvelujen hinnat. Se on tietysti hyvä asia taloudellisesti tarkastella myös kuluttajan kannalta katsottuna, mutta tulee myös muita lisähyötyjä sisämarkkinoilta, jotka sitten liittyvät näihin yhteisiin suojastandardeihin muun muassa koska perusperiaate on sääntely riskin pohjalta ja ennaltavarautumisperiaate ja säännöt, jotka tehdään yhteisesti kummankin osapuolen toiveesta. Ja nämä sitten ovat hyviä aspekteja liittyen kuluttajiin ja olemassa olevia asioita sisämarkkinoilla EU-ssa jo nykyisellään. Mitä tulee nykyisen oikeudellisen puitteistoon, Tiedämme hyvin, että neuvottelut ovat esiintyneet sen, että EU ja muut viranomaiset eivät aio nykystandardia alentaa. No, tätä voi ehkä epäillä, mutta asia tulee selvemmäksi, kun vastavuoroisesta tunnustamisesta puhutaan. Se tässä jo tuli mainituksi äsken, e, eli asia herättää epäilystä, mutta tämä e, ehkä ei johda muutoksiin nykylainsäädännössä, mutta on mahdollista, että suojelun taso kuitenkin alenee, koska tuotteet, eh, vaikka ne eivätkään vastaa eh, täysin EU-sääntöjä ja kuluttajan odotuksia, mitä saatetaan tuoda markkinoille, ja pitkällä aikavälillä on mahdollista että syntyy paineita unionissa siksi, että EU-yritykset tajuavat, että kilpailuetua saattaa amerikkalaisille yrityksille syntyä eri standardien vuoksi, joita ei sovelleta täällä. Eli epäselvyyttä on suhteen, miten vastavuoroinen tunnustaminen tulevaisuudessa toimisi varsinkin kun tätä soveltamisala kysymystä tarkastellaan, ja siihen palaan lähemmin vielä hetken päästä. Ja oikeudellisesta puitteista vielä sen verran, että varsin usein todetaan, että merkinnät olisi asia, jonka myötä saataisiin lainsäädäntöerot hoidettua mutta tätä on tarkasteltava varovaisesti, koska tietoja eh, jo nykyään annetaan paljon kuluttajille ja merkinnät tulee hoitaa kunnolla. Vain tarvittavat tiedot tulee merkitä eh, merkkeihin. Ja on erittäin tärkeää, että kuluttajat tietävät, mistä tässä on kyse. On ymmärrettävä, että kulttuuriset erot tulevat kuvaan mukaan myöskin, eikä tämä kuitenkaan korvaa hallituksen toimia on erittäin tärkeää, että jos eh, käytetään hankalia käsitteitä, niin kuluttajan vaikea ymmärtää, mitä merkinnässä sanotaan. On myöskin tärkeää, että mistään kuluttajan omasta valinnasta ei turvallisuudesta puhuttaessa saa olla kyse. Ja vielä kun merkinnöistä puhutaan, niistä ei saa syntyä taakkaa kuluttajalle esimerkiksi geeni modifikaation vapaa tuote. E, jotkut eivät välttämättä halua tällaisia e, geneettisesti e, modifikoituja tuotteita lautaselleen, ja siksi voidaan ajatella, että nämä GMO-merkinnät ovat olennaisia juuri kuluttajien kannalta katsottuna. Ja sitten elementti, kun kuluttajasuojelusta puhutaan, liittyy tietysti tulevaan lainsäädäntöön – on tarkasteltava kuluttajasuojakysymyksiä nykysääntöjen puitteissa, mutta myöskin kun katsotaan, mikä on Euroopan tulevaisuuden mahdollisuus säännellä. Ja tähän tietysti liittyy kysymysmerkki, kun puhutaan nykyisestä sääntelyyhteistyöstä. Niin kuin puheenjohtaja totesi, kaksi viikkoa sitten julkaistiin asiakirja ja seuraavalla tai edellisellä neuvottelukierroksella asia oli esillä. Ja toivottavasti tulevaisuuden lainsäädäntötyöhön ei negatiivisesti vaikuteta ja negatiivisesti vaikuteta myöskin asioihin kuluttajien kannalta katsottuna. Jos osapuolet eh, eh, vaihtavat tietoja näistä suunnitelluista lakihankkeista, joita vielä ei ole neuvostossa tai parlamentissa esitetty, niin kun nämä lakiehdotukset esitetään parlamentin tai neuvoston pöydille käsiteltäviksi, niin tällä ehkä on vähäiset vaikutukset kauppaan, ja tämä saattaa vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön ja sellaisiin kysymyksiin, joissa EU ja Yhdysvaltojen välillä on huomattavia eroja. Emme kuitenkaan tarkoita tällaista, että emme olisi sääntelyyhteistyön kannattajia millään lailla. Esimerkiksi auton valokysymyksissä ja jossain muissa vastaavissa tällainen yhteistyö saattaa olla varsin hyödyllistä. Ja myöskin esittelijä on viitannut tekniseen yhteistyöhön varsin useassa yhteydessä. Mutta jos kauppavaikutuksia vähennetään, niin tällöin sitten muut kuin neuvottelukauppakumppanit saattavat tulla liian vahvasti mukaan näihin lainsäädännöllisiin hankkeisiin. On havaittu myöskin huomattavia eroja julkisissa huomioissa tähän liittyen sen suhteen, miten me tulkitsemme näitä esitettyjä tekstejä. Esimerkiksi Malmströmin teksti julkaistiin samana päivänä, kun tämä ehdotus julkistettiin. Totesi, että tämän tyyppinen yhteistyö keskittyisi teknisiin määräyksiin mutta teksti menee pidemmälle ja tässä siteerataan juuri sitä, eli se soveltaa lainsäädännön, joka määrittelee vaatimukset ja menettelyt, joita käytetään tuotteisiin huomioiden niiden eh, tuotantotavan eh, ja käyttötavan me katsoisimme, että tämä voi sisältää melkein kaikin, sillä eh, pääpiirteet saattavat liittyä myöskin esimerkiksi ylijäämiin tai jäämiin tuotteen osalta. Eli tämä on varsin olennainen seikka kuluttajan kannalta katsottuna. Komissio on myös todennut, että monet aloitettaisiin kokonaan sääntelyyhteistyön ulkopuolelle, mutta tekstissä sanotaan direktiivi ja asetukset. Ja meidän mielestämme ei voida osoittaa, että tekstin pohjalta voitaisiin todeta, että tietosuojasäännökset tai kuluttajalainsäädäntö voitaisiin tulevaisuudessa jättää ulkopuolelle. Eli sääntelyyhteistyöehdotus nykymuodossaan, kun se keskittyy direktiiveihin ja asetuksiin, voisi vaikuttaa negatiivisesti kuluttajasuoja-asioihin TTIP-neuvotteluissa. Ja vielä muutama sana standardeista. Ja viittaan tässä myös Santiago Sitsin puheenvuoroon. Eli standardisointitahot ovat tässä mukana esimerkiksi sisar standardointiprosesseihin liittyen ja katsoisimme, että näiden näkemykset on huomioitava silloin, kun tämän tyyppisiä neuvotteluja käydään esimerkiksi, jos halutaan vähentää standardimenettelyjen välisiä eroja täällä ja Yhdysvalloissa. Ja sitten lopuksi toteaisin vielä, että emme ehtineet ISDS-kysymyksistä tässä ehtiä puhua. Tässä on olennainen seikka myöskin kuluttajasuojaan kannalta katsottuna. Ja ehkä tämä hashtag viittaan siihen, kun sen klikkaatte auki, niin saatte varsin mielenkiintoisia seikkoja siitä, miksi nimenomaan tämä esteen kysymys myöskin on olennainen kuluttajasuojan kannalta katsottuna. So far there are five speakers. Toistaiseksi puhelistalla on viisi nimeä. Koordinaattorit ensin. Evelyn, haluaisitko käyttää puheenvuoron? Jos joku muu vielä haluaa puheenvuoron, niin antakaapas merkki. Otamme kolmen kysymyksen ryppäitä ja lähdemme liikkeelle. Pascal, haluatko sinäkin puhujalistalle? listalle? Listalla ovat Lynn Gephardt, Anna-Maria cox Felt, Nicola Dante, äh, eh, Grappini, Mara Grappini, Steiler, Schacke, äh, eh, Maritza Schacke, Pascal Aramon. Okay, anybody else? Haluaako joku vielä listalle? Selvä. Evelyn aloittaa. Dankeschön. Eh, kiitos näistä hyödyllisistä arvokkaista alustuksista. lähden liikkeelle yhdestä päätelmästä, jonka kysymyksen muodossa kirjoitin muistiin. kun Santiago Sit äh, käytti oman puheenvuoronsa. Vastavuoroinen tunnustan, mikä on sen tilanne nyt, mutta oikeastaan kysymykseen saatiinkin jo vastaus, eli että tämä on varsin ongelman asia ja kaikki kolme puhujaa tähän viittasivat. Ja tämä heijastuu hyvin myöskin keskustelussa, jota julkisuudessa käydään. Ja on asia, jota meidän on myöskin huolella tarkasteltava. Yksi kysymys edellisellä kaudella käytiin keskustelua joka liittyi asetuksen eli standardointimääräysten uudistus. Ja tällöin nimenomaan puhuttiin myöskin palvelualasta. Tällöin tilanne on hieman toisenlainen kuin standardointi, kun puhutaan tuotteista. Ja jos olen oikein asian ymmärtänyt, myöskin palveluiden standardointiasiaan olisi tarkoitus mennä. Ja olisin kysynyt teiltä, minkälaiset arviot voisitte tästä asiasta antaa, vaikka se ei välttämättä ihan oman toimikenttänne perealaan kuulukaan. Kysyisin myöskin sitten seuraavaa herra Klaissilta. Viittasitte merkintöihin ja myöskin alkuperämerkinnät ovat osa merkintäkokonaisuutta. SETA eh, otettaisiin eh, malliksi TTIP-neuvotteluissa ja Euroopan parlamentti pitää varsin tärkeänä sitä, että alkuperämerkintöä käytetään. Mutta kun SETAn tekstiä tässä yhteydessä tarkastelee, niin huomaa, että tämä sääntely raivokkuus ikään kuin menee paljon pidemmälle kuin mitä me tähän liittyen olisimme parlamentissa esittäneet. Ja olisin mielelläni kuullut näkemyksenne tähän asiaan. Kun nimittäin katson setan tekstiä, niin en voi muuta kuin sanoa, että huhhuh, yritysraukat eivät kyllä kovin helpolla ymmärrä, mistä kaikista merkintöjä tarvittaisiin, koska teksti on 700 sivun mittainen, niin siinä riittääkin tarkastelemista. Kysymyksiä. Tässä olisi vaikka millä mitalla, mutta muutkin haluavat käyttää puheenvuoron, eli vielä seuraava seikka. Sääntelyyhteistyö. Olisin sääntelyyhteistyöhön liittyen kysynyt teiltä kolmelta seuraavaa minkä tyyppisinä näette tämän yhteistyön mahdollisuudet? Itse en ole niitä oikein osannut hahmottaa. Ja toisaalta, minkä tyyppisiä riskejä tähän liittyy? Voisitteko muotoilla eh, tämän asian hieman konkreettisemmin, jos vain mahdollista? koska tämä on sellainen aihekokonaisuus, eh, joka on olennainen varsinkin kun puhutaan palvelujen standardisointiin liittyvistä kysymyksistä. Ja tämä saattaa muodostua varsin ongelmalliseksi asiaksi myöskin kuluttajaoikeuksien kannalta tarkastellen. Ja niin kuin Heraklais totesi, tässä ei puhuta pelkästään kustannuksista, vaan myöskin laadusta ja muista kysymyksistä, jotka ovat varsin olennaisia tässä yhteydessä. Dan Dalton, Tunisia. Dan Dalton, pahoittelut Pahoittelen Schwabin puolesta, joka joutuu poistumaan toiseen kokoukseen, mutta hänellä on sijainen puhumassa. Sam Dolson, ECR. Kiitos. Viimeksi kun puhuin tästä, mainitsin juuri sen uh, tariffi, tariffien merkityksen kuluttajille, mutta uskon, että se ymmärrettiin väärin. Siis se tariffi, tällainen tullisopimus liittyy tietysti niihin veroihin, joita me omille kuluttajillemme määräämme tuotteiden ostamisesta. Siis sellainen kysymykseni niin on, mitä mieltä te olette siitä, mikä olisi vaikutus, jos saataisiin ähm, siis vaikutus kuluttajalle, jos saataisiin sopuaikaan näistä äh, tarifeista ja tulleista. Toinen kysymys liittyy sitten taas tullien ulkopuolisiin esteisiin tai kaupan teknisiin esteisiin. Tämä on hiukan kiperämpi kysymys, koska jotkut näistä liittyvät omiin standardeihin ja kulttuurisiin normeihin tietyissä maissa, ja joskus on vaikeaa tietää, mitkä ovat standardeja, mitkä taas ovat sitten näitä kaupan esteitä. Mutta kun tätä keskustelua olen tässä viime vuosien aikana seurannut, niin tuntuu siltä, että katsotaan, että Yhdysvallat on tällainen sääntelemätön villi länsi, Ehkä se oli joitakin vuosia sitten totta, mutta nyt se on todella pitkälle kehittynyt maa, joka vaatii todella paljon ja kuluttajilla on mahdollisuus viedä asioita tuomioistuimelle. Siis toinen kysymykseni onkin hiukan johdatteleva, mutta uskotteko todella, että amerikkalaiset tuotteet eivät ole turvallisia? Any other? Okay. Anna Maria Karatz-Bilt. olkaa hyvä. Yesterday. Kiitos. Eilen Berliinissä, kun Cecilia Malmström piti puhetta, niin tuhannet mielenosoittajat totesivat, että kauppasopimus on epädemokraattinen eikä ole avoin ja tumppaa äh, sosiaalisia ja työstandardeja, ympäristöstandardeja Euroopassa. Kautta Euroopan on ollut antiamerikkalainen tuulahdus, populismin tuuli ja tällainen uusi atak-tyyppinen liikehdintä Monet tässä valiokunnassa ovat vuosikausia taistelleet kuluttajan suojan puolesta, jotta saamme korkeatasoisemmat standardit, yksityisyyden suojan. Meillä on aivan ilmeisesti viestintäongelma. Se, että meillä on tämä julkinen keskustelu, äh, lukuisia kuulu, kuulemisia, kansalaisjärjestöjen mukana oloa, mietintöjä valiokunnista. Tämä osoittaa, että Poliitikot ovat sitoutuneita siihen, että nämä kauppaneuvottelut ovat avoimemmat kuin mitkään muut kauppaneuvottelut unionin historiassa. Ja edelleenkin ihmiset väittävät, että tämä on epädemokraattista ja eikä ole ollenkaan avointa, vaikkakin asia käsitellään myös kansallisissa parlamenteissa. Olen ollut hiukan huolissani siitä, että te korostatte yksityiskohtia siitä, mikä ei ole kunnossa. Ja jätätte unholaan kaikki ne valtavat edut, joita tästä koituisi kuluttajille silloin, kun markkinat lähentyisivät, säännöt lähentyisivät. Me puhumme kuitenkin Yhdysvalloista, joka on suurin kauppakumppani. Silloin kun menee New Yorkiin, niin joutuvatko siellä kaikki sairaalaan, kun käyvät ravintolassa syömässä? Me, meillä on hyvät suhteet Yhdysvaltoihin, mutta nyt yhtäkkiä kaikki siellä onkin aivan pielessä. Miten kuluttajajärjestöt Saksassa ovat jo nyt päättäneet, että tämä sopimus on kuluttajien etujen vastaista, kun tekstiäkään ei vielä ole? Sanotaan ei sellaiselle, jota ei ole vielä edes nähty. Toivon todella, että on jonkinlainen vastuunkantamisen tunne niissä järjestöissä, jotka käsittelevät kuluttajan suojaa ja standardeja, niin että saadaan asiaan faktapohjaista käsittelyä. Onko todella niin, että kloorikanat valtaavat meidät täällä Euroopassa. Sanokaa, jos näin on, niin totta kai me ryhdymme toimiin. Mutta komission mandaatin kautta on aivan selvää, että elintarvikestandardeja ei tässä dumpata. Minulla olisi aivan täsmäkysymys teille Elena, myös kollegani puolesta EPPstä keskinäinen vastavuoroinen tunnustaminen on täysin jätetty pois, mutta en kyllä jättäisi sitä täysin pois, eh, nyt kun ei tekstiäkään vielä ole. sitten, että ensin täytyy olla säätelyn lähentymistä. Ymmärsinkö tässä jotakin väärin? Eh, säätelyn lähentyminen tarkoittaa sitä, että meidän täytyy muuttaa lakeja sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja sen jälkeen pääsemme kenties yhteisiin standardeihin. Vai mitä te tarkoititte? standardien lähentyminen totta kai on tässä sopimuksessa keskeistä. Kyse ei ole niinkään tarifeista. Jos ymmärsin tämän väärin, niin olen pahoin pahoillani, mutta tämä on tärkeä asia. Catherine thank you to our, speakers. I think in the previous parliament. Kiitos. Aikaisemmassa parlamentissa pidettiin esitys, itsekin olin mukana, ja tuolloin tuli esiin se, että eh, pyritään saamaan aikaan tällainen yhtenäismarkkina-alue, eh, jossa mukana ovat yhteiset standardit noin 5000 sähköpostia saatiin 95 eh, prosenttisesti vastustavia. Aika surullinen tilanne, koska mitään konkreettista ei vielä kuitenkaan ole esitetty. Eh, ihmiset vastustavat, vaikka eivät tiedä mistä on kyse, mutta eh, ehkä kommunikaatio olisi voitu hoitaa paremmin ja toisaalta tulisi huomioida ihmisten pelot myöskin ei ole järkevää äh, reagoida negatiivisesti vain siksi, että äh, ei tiedä, että asia saattaa tuoda paljon hyvääkin mukanaan. Minkä tyyppinen standardiyhteisö on mahdollinen? Tässä äänestettiin tiettyjen asioiden puolesta. Jäsen äh, tästä ehkä olisi hyvä kuulla vähän lisää. Ja Kanadan sopimus tässä yhteydessä on myöskin olennainen, se vaikuttaa käytäviin keskusteluihin. Pelkään hieman, että tällainen antiamerikkalainen agenda on olemassa ja se on todella valiteltavaa. Meidän on katsottava, missä yhteistyö on mahdollista ja varmistettava ihmiselle nämä asiat. Valtuuskunta ei hyvä, meidän ei hyväksy sitä, jos esteen on mukana ja julkiset palvelut ilman muuta aiheuttavat tässä huolta. Ja on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät, että ne eivät ole uhattuina mutta on katsottava, mitkä ovat yhteistyön mukaisia standardeja. Viime vuoden syksyllä näytti siltä, että sopu löytyisi, mutta sitten ei vielä oltukaan niin pitkällä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt puhun ensimmäistä kertaa tästä tärkeästä asiasta. Päätän kohta on tärkeä asia. Se tulee hoitaa kunnolla sopimuksessa ja standardit ovat varsin kriittinen aihealue, kun asiaa kuluttajien kannalta tarkastellaan. Because I'm going to cut you off after... Minuutin jälkeen sitten katkaisen mikrofonin seuraavilta puhujilta, jos puhutte liian pitkään. Nicola Dantti. No, allora, io penso che la segretezza della trattativa... Katsoisin, että sopimus on aiheuttanut haittaa julkiselle mielipiteelle. Olisi tärkeää pyrkiä kunnianhimoiseen sopimukseen ja parhaisiin mahdollisiin standardeihin myöskin en usko, että eurooppalaiset standardit ja sillä siisti on tämä lähestymisperiaate, jota tulee noudattaa. Kyllä eh, Amerikassa on joitain standardeja, jotka ovat eurooppalaisiakin parempia. Esimerkiksi kun tarkastellaan materiaaleja, joita käytetään tekstiiliteollisuudessa esimerkiksi, me mahdollistamme ihan erilaisia menettelyjä näiden suhteen, myöskin kun puhutaan kosmeettisista aineista. Eli kannattaa pyrkiä mahdollisimman hyvään suojelun tasoon eh, kummankin osapuolen taholta. Ei voida lähteä siitä olettamuksesta, että kaikki on parhaalla mahdollisella tavalla täällä Euroopassa ja sitten kaikki huonosti Yhdysvalloissa. Ja merkintöjen ei tule olla liian monimutkaisia, se on totta, koska kuluttajan on hankala muuten ne ymmärtää. We will have... Ja kysymys asiantuntijoille. Meillä on mahdollisuus keskustella aiheesta pitkällisesti vielä ennen äänestystä. Meillä on aika keskustella julkisesti tästä ja pitkään. Nyt on aika esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme. Seuraava kysymys. Yhdysvalloissa on standardeja, jotka ovat korkeammalla tasolla kuin eurooppalaiset. Olisiko mahdollista lähteä liikkeelle siitä, että hyödynnettäisiin parhaita mahdollisia standardeja, joita on käytössä Yhdysvalloissa ja toisaalta EU:ssa, että näin saataisiin aika hyvä lopputulos? Mulțumesc, doamna președintă. Încerc să mă încadrez în, uh, într-un minut. Kiitos, puheenjohtaja. Yritän pitäytyä puheajassa. Viesti, jonka me välitämme tänä päivänä on minusta huolestuttava. Mainitsitte, että neuvottelut ovat käynnissä ja ne ovat vaikeat, mutta toisaalta me tarvitsemme sopimusta. Minulla olisi kysymys, miten voimme varmistaa, että näissä neuvotteluissa kaksi Euroopan unionin tärkeää kun, tavoitetta tulee kunnioitetuksi. Ensinnäkin markkinoille pääsyn tulisi olla tasa-arvoista molempien markkina-alueiden osalta niin, että eurooppalaiset tuottajat eivät ole eriarvoisessa asemassa? Ja miten voimme varmistaa kuluttajan suojan? Meillä ei voi olla erilaisia standardeja. En suoraan sanottuna ymmärtänyt, millä tavalla ajattelet tässä toimittavan niin, että eurooppalaiset tuotteet pääsevät yhtä lailla Amerikan markkinoille kuin Amerikan tuotteet pääsevät Euroopan markkinoille. Standardointi, jäljitettävyys ja vaatimusten mukaisuus tarkoittaa sitä, että sy- syntyy sitten hinnankorotuksia ja Yhdysvalloissa näin ei kävisi. Shake. Shake. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Ensiksi Klaisille. Tietysti edustamme täällä kuluttajia ja kansalaisia ja äh, kun keskustellaan Citypistä, niin heitä ajattelemme. Haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette, kun ajatellaan kuluttajien ostovoiman lisäämistä ja äh, mitä Beuk taas ajattelee sitten yritysten välisestä kaupasta ja nykyisestä ajan, polttoaineen ja myöskin rahan haaskauksesta. Haluaisin myöskin ottaa esille sen, että haluamme mahdollisimman laajassa mittakaavassa pitkällä aikavälillä pitää huolta myöskin elämän laadusta ja senpä takia standardit ovat tärkeitä kysymyksiä ja ne teitä huolettavat. Ja olemme saaneet kyllä komissiolta neuvottelijoilta sellaisia näkemyksiä, että julkiset palvelut, ympäristö ja ruokastandardit eivät nyt huonone. Kysynkin, oletteko tyytyväisiä näihin lausuntoihin ja mitä uskotte, että mitä kaikille näille standardille tapahtuu, kun parinkymmenen vuoden päästä sitten kasvavat teollisuudet, kasvavat nousevat teollisuusmaat ovat sitten taas enemmän tässä pelissä mukana. Ja herra Pelkmansilta haluaisin kuulla, mitä mieltä olette, jos neuvotteluissa äh, epäonnistutaan, kuinka se vaikuttaa EUn kilpailukykyyn ja EUn asemaan äh, kauppakumppanina tulevaisuudessa. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich halte... Kiitos puheenjohtaja. katastrofi ei kannata maalalla eikä myöskään mitään antiamerikkalaista lähestymistapaa harjoittaa, mutta ei myöskään olla liian äm, sinisilmäinen. Kriittisesti näihin asioihin tulee suhtautua. Esimerkiksi mitä se tässä on neuvoteltu, ja palaan siihen, mitä Gebhardt juuri asiasta sanoi. Sitä sopimus katsotaan noin 1400 äm, maantieteellisesti suojeltua eh, tuotetta ja näin 140, näistä vain 145 otetaan mukaan, eli eh, yli tuhat näistä jää ilman suojaa. Eli kanadalainen yritys, jos oikein olen asian eh, tulkinnut, voi tuottaa esimerkiksi adenin tyyppistä kinkkua. Ja tämä kääntäen, tarkoittaako tämä sitä, että jos että tällöin yli 1200 maantieteellistä alkuperämerkintää kuluttajasuojan osalta eh, ei voi saada takuuta TTIPin puitteissa. Ja jos tämä pitää paikkaansa, niin mennäänkö silloin niillä linjoilla, jotka ovat toivottavia meidän mielestämme ainakaan ei. Haluaisivatko kaikki vieraamme aivan minuutissa käsitellä näitä kysymyksiä? Me voimme toki kysymyksiin ottaa myös kirjallisia kommenttejanne myöhemmässä vaiheessa. En halua typistää tätä keskustelua, mutta haluan varmistaa, että pääsemme seuraavaan osuuteen ja kuulemme myös komission kommenttia. Eli yksi minuutti jokainen puhuja. Olkaa hyvä. Ladies first. Yeah. Naiset ensin. <laughs> so, uh, niin vastavuoroinen tunnustaminen. Tässä on ollut jotenkin väärinkäsityksiä. Minä sanoin, että Eurooppa on yksittäisen standardin malli ja taas Yhdysvallat on moni, multistandardimallin maa. Ja, ähm, Meillä on siis yksi eurooppalainen standardi ja 50, 12 yhdysvaltalaista äh, standardia. Kuinka siis voidaan ajatella, että vastavuoroinen tunnustaminen markkinoille pääsyn suhteen olisi mahdollista? Yhdysvaltain standardit, jotka valitaan, eivät välttämättä päästä kuitenkaan eurooppalaisia amerikkalaisen markkinoille. Tällä tavalla on siis lainsäädännössä päätetty ähm, eri kansalaisten osalta standardit eivät voi olla ratkaisu sääntelyn lähentymisessä ja juuri siitä syystä, että Yhdysvalloissa aivan eri tavalla standardit määritelmään ja ö, ne antavat kenties pääsyn ö, niiden noudattaminen antaa pääsyn Euroopan markkinoille, mutta ei pelkästään Yhdysvaltain markkinoille. Ja eri toimijoita on yli 700 ja on hyvin tärkeää, että myöskin otetaan huomioon se, että Yhdysvalloissa järjestelmä on pakollinen, kun taas sitten meillä on täällä Euroopassa paljon tällaista itse ilmoittamista, vaatimusten mukaisuusilmoittamista, joten jollei siis sääntelyn lähettämistä tapahdu, niin ei ole mahdollista ajatella, että standardin pohjalta pelkkä pääsy markkinoille taataan. Mutta emme halua kuitenkaan olla kielteisiä tältä osin, vaan päinvastoin haluaisimme lähteä tekemään yhteistyötä Yhdysvaltain kumppanien kanssa ja ähm, meillä äh, sidosryhmät, koska tietenkään he eivät nämä standardit taivasta tipahda, vaan äh, sidosryhmät istuvat pöydän ääreen ja käyttävät paljon aikaa ja rahaa näiden teknisten määritelmien ja eritelmien kehittämiseen, koska tietysti se on loppukädessä myöskin heille äh, hyödyllistä, kuten just siis sidosryhmät puolin ja toiset haluavat tukea yhteistä standardien kehittämistä niin haluamme lähteä siihen mukaan. Ja meillä on kaksi eh, pilottitestiä naispoliisien eh, kehon suoja. Ensinnäkin sellaista ei ole vielä tehty ja eh, synteettinen biologia on taas toinen kysymys. No niin, kenties näiden luotiliivien kautta päästään aikatauluun kiinni uudelleen. One minute. Johannes. Um, maybe then I will first reply to the... Ehkä vastaan ensin kysymyksen liittyen tariffisopimuksen, jos näitä lasketaan tuotteiden osalta, niin totta kai se on hyvä kuluttajan kannalta ja Olemme aina tuoneet esiin sen, että mahdollinen sopimuksen hyöty saattaa juuri liittyä siihen, että palvelujen ja tuotteiden hinnat alenevat, mutta tietysti kuluttajajärjestöt katsovat myös monia muita aspekteja, mutta tällainen hyötypuoli saattaa tulla kuvan mukaan ei tietenkään Amerikka ole mikään villi länsi, jossa minkäänlaista sääntelyä ei ole, olemme kuluttajavuoropuhelua käyneet ja myöskin Yhdysvalloissa ollaan huolissaan säännöstä määräyksistä, jotka ovat käytössä EU-ssa. Ei pidä paikkaansa, että me aina paremmin hoitaisimme kuluttajasuojakysymykset täällä kansalaisyhteiskunta ja avoimuuskysymykset. No en voi tietenkään puhua tässä eh, Euroopan kansalaisyhteiskunnan nimissä kokonaan, mutta voin todeta, että eh, TTIPin eh, neuvottelujärjestöt eivät ole sitä mieltä, että on syytä TTIPiä vastustaa. Totta kai lopputeksti halutaan ensin saada ja sen pohjalta sitten ratkaisut tehdä mutta kun avoimuudesta puhutaan, niin totesin tämän sääntelyyhteistyöluvun. Sehän tammikuussa julkaistiin sitä käsittelevä luku, mutta tätä me myöskin aiomme kommentoida neuvottelujen loppupuolella vuoden kahden kuluttua suunnilleen. Ja tässä väliajalla ei paljonkaan voi mennä sanovan juuri avoimuuden puutteen vuoksi. Ja tämä sääntely, yhteistyö, sen mahdolliset riskit, sitä on vaikea tässä vaiheessa kommentoida. Juuri sen takia te olette täällä. Kiitos, että olette paikalla tänään. Juuri tänään esittämässä nämä kommentit, jotka olemme nyt kuulleet. Ja mielellämme kuuntelemme myös jatkokommentteja. Te olette täällä juuri sen takia, että haluamme kuunnella kuluttajien näkökulmaa ja kuuntelemme myös pääneuvottelijaa tuonnempana. Nyt Jacques. Thank you. Well, uh, Kiitos. Liian monta kysymystä ja vain minuutti aikaa. E- ehdotan, että muutetaan minuutit sekunneiksi ja lisätään niitä hieman. Ensinnäkin sääntelyn harmonisoinnista. Täytyy käyttää oikeanlaista terminologiaa, muutoin tästä tulee vain sekannusta. Annoin muutaman esimerkin tilanteesta, jolloin, jolloin näin on käynyt. Toiseksi, käydäänkö TTIPstä julkista keskustelua? Oikeastaan käydään kahtakin kampanjointia ja keskustelua. Nyt me puhumme keskustelusta. Tämä on vakava henkistä. Ihmiset pyrkivät kuuntelemaan toisiaan ja analysoimaan tilannetta. Faktatietoa on paljon saatavilla, mutta keskustelu on valtavan laaja. Ei sitä yhteen sivuun saa tiivistetyksi. Kampanjoinnissa taas sitten käydään esimerkiksi Twitter-viesteillä melko moista sanavaihtoa. Mepeillä on vähän aikaa lukea ECIPn raportteja, ajattelupajan raportteja, jossa on analysoitu niin sanottua äh, kansalaisjärjestökampanjointia Saksassa ja sosiaalisen median käyttöä. 86 prosenttia sosiaalisesta mediasta on, on tässä mukana. Siellä on esimerkiksi antiglobalistit, jotka hyökkäävät kaikkea vastaan. Niin he todella käyttävät vuorokaudet ympäriinsä ja pommittavat kaikkia. Totta kai he vastustavat tästä, tästä, tätä, koska ei heitä kiinnosta, mitä me sanomme. Näillä kahdella eri foorumilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Minusta meppien ei pitäisi kuunnella heitä lainkaan. Se on minun ohjeeni. Pitäisi kuunnella muita, jotka ovat vakavahenkisempiä tässä keskustelussa. No sitten standardien kes- vastavuoroinen tunnustaminen. Olen Elena Santiagon kanssa laajasti samaa mieltä, mutta en kuitenkaan ihan kaikesta. Molemmilla osapuolilla on ehdotuksia, näitä on myös briefauksessa tuotu esille. Voitaisiin toimia joustavasti, mutta järjestelmä ei tarvitsisi muuttaa. Sitä olisi hyötyä ja Euroopan puolen ehtona olisi se, että jos nämä menettelyt hyväksyttäisiin Yhdysvalloissa, niin sitten ne eivät voi olla ISO-standardeja. No sitten tämä mielenkiintoinen kysymys, joka liittyy kilpailukykyyn. Oliko se Sake, joka tämän kysymyksen esitti? En näe häntä. Voisiko TTIP epäonnistua? Sehän on hyvin epätodennäköistä. Mutta hyv- hyvä onnistuminenkaan ei ole kovinkaan selkeä skenaario minun silmissäni. Jos se epäonnistuisi, niin oikeastaan tässä skenaariossa voidaan sanoa kaksi asiaa. Standardeista ja puhumme tässä etupäässä teollisuudesta sektorina. kaupan esteitä haluamme poistaa juuri niillä aloilla, joissa me olemme hyvin kilpailukykyisiä. Esimerkiksi eh, sähkölaitteet niissä jo vuosikausia olemme toimineet kilpailukykyisesti, mutta tämä todella on kovasti kilpailtu ala. En, löytyykö tästä joku piilossa oleva yhteys, en tiedä. No sitten esimerkiksi kemikaalien alalla äh, standardit Euroopassa ovat hyvin tiukkoja, mutta olemme edelleenkin tällä alalla varsin kilpailukykyjä, jos nyt ei lähdetä ylisääntelyn suuntaan. Tällä hetkellä olemme kilpailukykyisiä, eli tilannetta täytyy katsoa aihekohtaisesti alakohtaisesti. Me olemme esimerkiksi autoteollisuudessa vahvoja viejiä. CTIP tarjoaa hyviä mahdollisuuksia mielestäni, mutta jos meillä ei ole ollenkaan sopimusta, niin kyllä sen ulkopuolellakin voisi toimia. Ja toiseksi emme me tässä epäonnistuisi ja tekisi konkurssia kuitenkaan. No sitten näitä tapausraportteja varmasti kuulemme myöhemmin. Nyt yhteispuheenjohtaja saa puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Sitten aloitamme toisen paneelin sen kummemmitta puhetta, koska olemme jo 15 minuuttia myöhässä. Kysymys on siis sääntelyn yhteistyöstä autoalalla ja ensimmäinen puhuja on Ivan Hodak, joka on TTIP-neuvoantavan ryhmän jäsen sekä myöskin Aspen instituutin, Prahan Aspen instituutin johtokunnan jäsen. Hän on myöskin ollut yhdessä tärkeimmistä sidosryhmistä puheenjohtajana, siis autoalan ö, ö, autojen valmistajien ryhmittymän puheenjohtajana. Annan teille heti puheenvuoron. Yes, um, good morning or almost. Hyvää aamu tai pikemminkin iltapäivää. Hyvät naiset ja herrat ja kiitos puheenjohtajan mahdollisuudesta puhua täällä. Ensiksi vähän lukuja. Luvuista ei ole vielä paljon puhuttu, eli nyt niihin. Autoala. 10 prosenttia kaikista EU- Yhdysvallat kaupasta muodostuu juuri autokaupasta. 35 prosenttia globaalista myynnistä on autokauppaa ja 50 prosenttia globaalista kaupasta. 50 miljoonaa euroa eh, henkilöautoja. Eh, näistä kauppaa käydään EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Tällöin puhutaan noin yhdestä miljoonasta ajoneuvosta. Ja sitten kun puhutaan muista kuin tullikaupan esteistä, kun katsotaan eh, viimeisimpiä tutkimuksia, niin 26 prosenttia eh, lisäarvosta eh, ja määrässä tulee juuri muista kuin tulliesteistä, eli niiden merkitys on huomattava sääntelyyhteistyössä puhuttaessa. Jos tullit eliminoitaisiin ja vain 25 prosenttia NTBstä lisättäisiin EU-USA-vientiä noin 150 eh, prosentilla. Eli tällaisia tutkimuksia ja tutkimustuloksia on komissiolta saatu. Kun puhutaan työllisyydestä ja kasvusta, tämä lisäys tarkoittaisi noin puolitoista eh, prosenttia työpaikkoja eh, tällä sektorilla. Nyt sitten lyhyesti sääntelyyhteistyöstä ja lähentymisestä Puhun nykytilanteesta ja myöskin tulevasta tilanteesta. Jos tarkastellaan neuvottelumandaattia, niin se ihan selvästi puhuu kunnianhimoisesta eh, sääntelyn eh, yhteistyöstä, vastavuoroisen tunnustuksen pohjautuvasta sellaisesta ja myöskin harmonisoinnista. Ja vastauksena tietysti voidaan sanoa, että eh, on olemassa mahdollisuus säännellä olemme vastustaneet tätä parasopimusta, mutta nyt ensimmäistä kertaa ollaan laatimassa tärkeää kauppasopimusta, jossa kummallakin puolella Atlantia ollaan tukemassa sopimusta. Olemme vuonna 2013 tehneet alustuksia, jossa mukana oli teollisuuden edustajia kummastakin leiristä, ja näin päädyttiin selkeään sopimukseen, joka pohjautuu kolmeen pilariin. Näihin vielä palaan tariffien poistaminen, sääntelyn lähentäminen ja yhteistyö tulevan sääntelyn osalta, sisältäen myöskin kansainväliset foorumit, yhtenä esimerkkinä Geneve. Ja niin kuin on jo todettu, suurin säästö ja taloudellinen vaikutus, kun puhutaan kuluttajista ja teollisuudesta, taloudesta ylipäätään, saadaan nimenomaan tästä sääntelyn lähentämisestä. Tämä ei sisällä pelkästään suuria eh, autoyhtiöitä, vaan myöskin pieniä pk-yrityksiä esimerkiksi Tsekin kaltainen maa, jossa eh, tulevaisuudessa välttämättä ei eh, autovientiä ole Yhdysvaltoihin. Tällöin PK-yritykset hyötyvät tilanteesta eh, osa auton osien viennin myötä, joko suora vienti Yhdysvaltoihin tai sitten esimerkiksi ensin Saksan ja sitä kautta eteenpäin. Ja tässä nimenomaan on huomioitu myöskin auton osien järjestöjen näkemykset. Ja nyt nykyjärjestelmä on sellainen, että on kaksi erilaista sääntelyjärjestelmää, EU-sääntelyjärjestelmä ja Yhdysvaltojen sääntelyjärjestelmä. Ja tärkeää olisi katsoa, minkä tyyppinen lopputulos on mahdollinen. Ei voida ihan kohta kohdalta edetä, se ei ole mahdollista, mutta klusteripohjainen tarkastelu on mahdollinen kyllä. esimerkiksi valot eh, eh, yhtenä osana ja muutena muuna. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tällainen klusteri lähestymistapa on vertailukelpoinen, eli tältä pohjalta neuvotteluissa voidaan edetä ja hyöty olisi huomattava. Tietysti on totta, että tämä vaatii eh, kahden osapuolen välistä läheistä yhteistyötä ja eri yhteyksissä välillisesti ja välittömästikin on esiin tuotu se, että jotkut EU-puolella ja jotkut Yhdysvalloissa väittävät olevansa sääntelyvaatimuksissa toista eh, edempänä, eh, mutta tältä pohjalta asioissa ei edetä. On erittäin tärkeää, että tasavertaisesti pyritään yhteistyötä tekemään. Järjestelmissä on eroja, se on totta, mutta ei silti voi olla mahdotonta pyrkiä lopputuloksen osalta ekvivalenssia osoittaa mm, silloinkin, kun puhutaan turvastandardeista. Autoteollisuus kummallakin puolella Atlanttia on hyvin esiin tuonut sen, että ympäristöstandardeista ja turvastandardeista halutaan pitää kiinni. Katsoisimme, että tarvitaan hyvää yhteistyötä eh, kummankin osapuolen sääntelyviranomaisten välillä eh, ja myöskin kansainvälisillä foorumeilla. Geneven neuvottelut UNC ja 99 eh, sopimusta. Eli on olemassa foorumeita, joilla EUn ja Yhdysvaltojen eh, on mahdollista ja on välttämätöntä tehdä yhteistyötä tulevaisuudessa. Ja kun puhutaan eh, automaattikulkuisista ajoneuvoista, tämä on uusi ala ja tarvitsee myöskin yhteistyötä. Ja tällä sektorilla sitten ehkä onnistumme eh, saavuttamaan absoluuttisen johtoroolin maailmalla tarkastellen, eh, kun puhutaan EU-sta ja Yhdysvalloista. Ja hoituuko asia sääntelyviran omaisyhteistyön taholta vai jotenkin toisin. Se ei ole olennainen kysymys. Tärkeää vain on voida mahdollistaa hyvä läheinen yhteistyö eh, kummankin osapuolen sääntelyviranomaisten välillä. Ja tietojen vaihdon tulee mahdollistua ja niin edelleen. Erilaisia eh, sääntömääräisiä konsultaatioita tarvitaan. Ja tässä yhteydessä on varsin tärkeää tehdä yhteistyötä myöskin eh, tutkimuksen ja kehityksen saralla. Tietyissä hankkeissa on mahdollista tehdä yhteistyötä ja tarkastella eh, hieman tilannetta tulevaisuuden kannalta, ja tätä yhteistyötä voidaan toteuttaa Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Eli yhteydenomaisesti toteaisin, että neuvottelujen tulee, neuvottelujen tulee pitää kiinni neuvottelumandaatista. On tärkeää, että päästään mahdollisimman hyvään sääntelylopputulokseen eh, Tästä saadaan huomattavasti suuremmat hyödyt kuin jos pelkästään eh, tarifit poistetaan. Tämän lisäksi sääntelyn lähentäminen ja sääntelyyhteistyön eh, eh, tulee olla mahdollista myös tulevaisuudessa. Emme voi katsoa pelkästään nykytilannetta, vaan on katsottava myöskin tulevaisuuteen. Ja jos emme onnistu kattavaa sopimusta aikaan saamaan, joka pohjautuu kolmeen pääpilariin, eli tuulitarkien poisto, tulotten eh, ekvivalentius eh, verrattuna eh, sääntelyvaatimuksiin ja sitten tulevaisuuden yhteistyö. Jos tässä emme onnistu, hukkaamme huomattavan hyvän tilaisuuden tilaisuuden, joka liittyy kysymyksiin ja muihin. Ja jos tässä taas epäonnistumme, pelkään, että tilaisuus, eh, uutta tilaisuutta ei välttämättä enää tarjoudu. Kiitos. Sitten toinen puhuja on Jürgen Mates, joka on johtava ekonomisti Kölnin ja tutkimuksen instituutissa ja joka on tehnyt useita suosituksia siitä, kuinka talous sopeutuu tulevaisuuteen ja tällä hetkellä hän valmistelee komi IMCO-valiokunnalle lausuntoa juuri autoalan valmistautumisesta. Um, dear, dear Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, minulla olisi kolme pääviestiä ja hieman toistoa jo sille, mitä on aiemmin sanottu. Yritän kuitenkin jäsentää puheeni selkeästi. Ensinnäkin säteilyyhteistyö on mielestämme keskeisen tärkeää, jotta te TTIPistä saadaan edut. Ja aivan erityisesti tämä pätee moottoriajoneuvosektorilla. Säätelyyhteistyö ei periaatteessa vaarana kuluttajansuojaa eikä Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltuuksia, jos komission ehdotus säätelyyhteistyöstä on tässä ohje nuorana. Säätelyyhteistyö on hyvin monimutkaista, niin kuin olemme kuulleet. Kokemus osoittaa, että edistys on hyvin vaikea ja hidasta. Säätelyyhteistyö on varsin lupaavaa autoalalla. Hodak esitteli tässä jo näkymiä. Tarifit ovat tällä hetkellä jo varsin matalia, joten pääesteet ovat niin sanottuja non-tariff barriers, muita kaupan esteitä, esteitä kuin tariffiesteitä. Haluamme totta kai toimia kuluttajien etujen mukaisesti ja tässä täytyy korostaa hyvinvoinnin näkökulmaa kuluttajien näkökulmasta. Aivan erityisesti PK-yritykset kärsivät näistä kaupan esteistä. Me tiedämme, että PK-yritykset ovat työllisyyden kannalta EU-ssa oleellisen tärkeitä. Korostamme myös tarifien poistamisen merkitystä, aivan niin kuin herra Hodak totesi aiemmin. Auto valmistusalalla on valtava potentiaali. Yhdysvallat on suurin markkina EUn autovalmistajille. Meillähän on vahva vientiala. Tällä hetkelläkin toimitaan jo ylijäämäisesti. Ja meillä on aivan erityinen intressi näissä kaupan esteissä ja niiden poistamisessa. Sitten toiseksi kuluttajansuoja ei periaatteellisesti vaarannu. Tässä oikeastaan on kolme syytä. Yhdysvaltain standardit, aivan niin kuin brittikollega totesi, eivät ole systemaattisesti matalammat kuin meillä. Siellä on varovaisuusperiaatteen puutetta, jota kompensoidaan sitten järjestelmällä Eli lopputulos on monessa mielessä yhtäläinen, erityisesti autoalalla. On selkeä poliittinen sitoumus, joka on jo mainittu komissiosta ja myös poliittisilta johtajilta molemmin puolen Atlanttia siitä, että EUn standardeja tipillä ei alenneta. Varovaisuusperiaatteesta pidetään kiinni. Ja kolmas seikka, säätelyyhteistyön vahvistaminen tarkoittaa sitä, että vastavuoroinen tunnustaminen on sovellettavissa vain silloin, kun ympäristölainsäädännön suoja on hyväksytty. vieren, vieressä istuva puhujakin totesi, että on järkeä toimia niin, että taustalla olevat säännöt on ensin hyväksytty ja sitten vasta edetään. On tärkeää, että säätelyyhteistyö liittyy siihen, että tunnistetaan tarpeettomat kaupan esteet ja samanaikaisesti pidetään kiinni korkeasta kuluttajan suojan tasosta. Euroopan parlamentin toimivaltuudet eivät ole tässä vaarassa useistakin syystä. Ensinnäkin komission säätelyyhteistyön ehdotus osoittaa, että täysin kunnioitetaan säätelyoikeutta, joka parlamentilla on, ja säätelijöillä on aina viimeinen sana prosessissa. Viime kädessä millekään säätelyelimelle ei anneta tässä päätäntävaltaa. Yleisempi näkökulma on se, että totta kai on järkeä, järkevää delegoida säätelykompetenssia, koska nämä aiheet ovat niin valtavan monimutkaisia. Säätelykompetenssi ja sen delegoiminen eu e on aivan yleinen ajatus. Delegoidaan esimerkiksi rahoitusvalvontaa pankkiviranomaiselle. Meillä on monia muitakin esimerkkejä tästä. Kuitenkin tarvitaan valppautta, jotta voidaan varmistaa, että delegoidut toimet ovat jatkuvassa Euroopan parlamentin valvonnassa. Säätelyyhteistyö elimen valvonnassa esimerkiksi. On varmistettava, että suuret päätökset kuluttajasuodasta tehdään nimenomaan Euroopan parlamentissa eikä missään muualla, vaan lainsäätäjä tekee päätökset. Ja mahdollisesti myös kansalliset parlamentit lainsäätäjän roolissa. Euroopan parlamentin autonomia, riippumattomuutta ei kuitenkaan TTIPillä vaaranneta, eikä myöskään päätöksentekoprosessia vaaranneta vastavuoroisilla tunnustamisella Yhdysvalloissa. Tässä voisimme ajautua sellaiselle alalle, että ongelmia voisi syntyä, mutta meidän mielestämme ongelmat ovat ratkaistavissa. Tärkeätä jotta ongelmat voidaan ratkaista, on seurata TTIPin neuvottelujen edistymistä hyvin valppaana, erityisesti säätelyyhteistyökysymystä. Meillä on oltava demokraattisen valvonnan periaate käytössä tässä säätelyyhteistyössä ja erityisesti vastavuoroisessa tunnustamisessa. Ja on hyvin tärkeää, että myös säätelyyhteistyöelintä valvotaan. Avoimuus on oleellista. Meillä on akateemisia tutkimuksia vastaavuudesta ja tunnustamisesta, ne ovat tärkeitä. Tärkeää on ottaa myös kansalaisyhteiskunta ja kansalaisjärjestöt mukaan. Kaikki tämähän on jo komission lähestymistavassa mukana. Kolmanneksi säätelyyhteistyö on hyvin vaativaa, monimutkaista ja edistyshidasta ja vaikeaa. Tämä on jo mainittu aiemminkin. On ponnist taisteltu 90-luvun jälkeen kovasti ja kuitenkin menestystä on saatu useista syistä varsin vähän. Järjestelmämme ovat eriä, erilaisia ja Yhdysvaltain säätelyjärjestelmä on niin hajautettu luonteeltaan. Tämä pätee aivan erityisesti autovalmistukseen. Yhdysvalloissa äh, luotetaan hallituksen hyväksyntään ja EU-ssa taas itse ilmoituksiin pitkälti. Meillä on kuitenkin vertailevia tutkimuksia tilanteesta. Viivästyksiäkin on ollut ja tämä osoittaa, että tutkimuksen julkaistus viivästyy ja aihe näin ollen on hyvin vaikea. Minun mielestäni meillä on suuri haaste varmistaa, että säteilyyhteistyö etenisi Totta kai myös lainsäätäjän riippumattomuus on hyvin tärkeää, mutta täytyy muistaa kuitenkin, missä on suurin haaste. Autovalmistusalalla näkymät ovat erityisen lupaavat, jotta päästään säteilyyhteistyössä eteenpäin. Turvataso on kutakuinkin samanlainen monessakin mielessä. Ja säätelyrakenne ei ole niinkään vaikea kuin vaikkapa koneiden valmistuksessa. Nyt jo autovalmistajat tekevät yhteistyötä ja tukevat TTIPiä. Tämä on aika lailla tärkeä ennakkoehto menestykselle. Säätelyyhteistyö on siis lupavaa, järkevää ja se on meidän mielestämme myös valvottavissa, mutta toki se on haastava hanke. Jos tämä toteutetaan hyvin, niin etuja saavat myös kuluttajat, eikä tästä aiheudu kuluttajan suojalle vaaraa. Kiitos. Monsieur Mates, notre... Kiitokset. Kolmas puhuja on Rova Barbara Bonvisuto, joka on kestävän liikkuvuuden ja autoteollisuuden yksikön varapuheenjohtaja Grove-pääosasta. Olkaa hyvä. Moni. Kiitokset ja huomenta kaikille. Kiitos siitä, että olette kutsunut minut tänne. Olin erityisen iloinen siitä, että juuri keskustellaan äh, lainsäädännön yhdentämisestä autoalalla, koska TTIPissähän kysymys on kasvusta ja työllisyydestä ja on arvioitu, että äh, jos TTIP onnistuu, niin se kasvattaisi EUn vientiä melkein kaikilla teollisuuden aloilla, mutta moottoriajoneuvoissa äh, vienti varmasti kasvaisi kaikkein eniten suhteessa en nyt uudelleen ota näitä lukuja esille, koska ne tulivat tuossa jo äsken mainituiksi, mutta on muistettava, että autoala on todella merkittävin vientiala niin EU-ssa kuin Yhdysvalloissakin, ja jos pääsemme hyvään sopuun, niin kauppavirrat, jotka ovat jo noin 50 miljardia euroa vuosittain, voisivat jopa kaksinkertaistua tai jopa kasvaa siitäkin. Mutta yksi luku on tärkeä ja se on jo tullut mainituksi. Nämä muut kuin tullien ulkopuoliset esteet ovat noin 20 prosenttia ad valorem tullimaksuista ja jos tätä verrataan 2,6 prosentin tarifiin, joka Yhdysvalloissa on, niin huomaatte, että tämä on aika korkea luku. Ja jos haluamme siis hyvän sopimuksen, niin emme voi tyytyä vain pelkästään siihen, että tullit puretaan, vaan tarvitaan myöskin muita toimia asetusten tarkoituksena tietysti on päästä tiettyihin poliittisiin tavoitteisiin ja moottoriajoneuvoissa kysymys on nimenomaan juuri turvallisuuden takaamisesta ja ympäristösuojelusta. Molemmat sääntelyjärjestelmät pyrkivät näihin samoihin tavoitteisiin, mutta valitettavasti on kehitetty näitä järjestelmiä erillisesti 98 sopimuksella pyrittiin laajamittaiseen harmonisointiin, mutta valitettavasti tämä sopimus ei ole johtanut odotettuihin tuloksiin. Ja nyt meillä on siis tilanne, jossa meillä on tietyt järjestelmät, meillä on erilaisia sääntely, teknisiä asetuksia, teknistä sääntelyä, mutta laajasti kattaen, laajasti ottaen voidaan aivan hyvin verrata näitä turvallisuustasoja. Jos siis halutaan päästä hyvään sopimukseen, on tarkasteltava aivan uusia ratkaisuja, innovatiivisia ratkaisuja. Komissiossa uskomme, että Tämä vastaavuuden tunnustaminen hyvin monissa jo olemassa olevissa teknisissä asetuksissa voisi olla ratkaisu. Ja tämä pitäisi sitten toteuttaa uuden metodologian pohjalta ja äh, mihinkään kompromisseihin ei tietenkään turvallisuuskysymyksiä pitäisi tyytyä. Nämä äh, järjestelmät ovat siis laajasti ottaen aika äh, vertailtavia, mutta teknisiä eroavaisuuksia on myöskin todella paljon. Ehdotamme siis sitä, ettei keskitytä pelkästään yksittäisiin teknisiin eri, eri, eri, kirjavuuksiin, vaan mietitään sellaista metodologiaa, jonka kautta voitaisiin toimia. Ja sitten loppujen lopuksi voitaisiin päästä samaan turvallisuustasoon puolin ja toisin, kenties erilaisilla teknisillä ratkaisuilla, mutta kuitenkin turvallisuus olisi taattu samalla tavalla. Ja sitä varten tarvitaan tällaista metodologiaa, jota me kehitämmekin ja ehdotamme siis myöskin yhdysvaltalaisille sitä ja siihen liittyy kaksi piirrettä kun ajatellaan tuloksia ja mietitään sitten sitä, minkälaisia onnettomuuksia on tapahtunut. Katsotaan myöskin turvallisuutta ja äh, näitä sääntöjä. Ja toisekseen äh, lähdetään tällaiseen klusterointilähestymistapaan. Olen todella iloinen siitä, että edelliset puhujat tukivat tätä piirrettä metodologiassamme, lähestymistavassamme. Ei voida ajatella, että katsotaan erillisesti näitä teknisiä sääntöjä, vaan on katsottava, kuinka ne yhdessä ovat vuorovaikutuksessa ja kuinka ne sitten vaikuttavat ja takaavat tietyn turvallisuuden ja tiettyihin tavoitteisiin pääsemisen. Ajatellaan vaikkapa näkyvyyttä. Kaikki elementit on oltava nähtävillä, joita voidaan siis, kun autoa ajetaan, tietysti myöskin tuulilasin pyyhkiöt ovat tärkeitä tekijä, samoin tuulilasi ja kaikki muut vaikkapa, että auto siis toimii toivotulla tavalla tietyissä tilanteissa ja että todellakin näkyvyys on kaikin kaikkiaan taattu. Me olemme sitä mieltä, että vastaavuus, jos siihen päästään, monissa kysymyksissä olisi todella selkeä taloudellinen etu, mutta tietysti lyhyellä aikavälillä täytyy ottaa näitä ensimmäisiä askelia ja lisäksi tietysti, jos pyritään lähentämään EUn ja Yhdysvaltain sääntöjä, niin tämä myöskin on strategisesti hyvin tärkeää tässä transatlanttiselle kauppasuhteelle, ja se johtaisi tietysti myöskin sellaiseen strategiseen vaikutukseen aivan maailmanlaajuisesti sääntelyssä, jolla olisi merkitystä. Joten näistä syistä edelleen ponnistelemme, jotta konkreettisesti saataisiin lainsäädäntö lähestymistavan vastaavuuksista tiettyä etuja. Me olemme jo aika rakentavalla tavalla tehneet yhteistyötä yhdysvaltalaisten kanssa, jotta ymmärtäisimme paremmin toistemme sääntelykehykset ja nyt vuoden neuvotteluiden jälkeen voimme uskoa, että olisi aivan mahdollista tulevien kuukausien aikana löytää mahdollisia ratkaisuja ja aivan konkreettisia kehityksen kohteita. Tietystikin tämä on vain yksi puoli, yksi luku keskusteluissa sääntelyssä ei pidä unohtaa myöskään muita kappaleita ja alueita. Nyt puhuin siis olemassa olevista säännöistä ja asetuksista, mutta on myöskin mietittävä tulevia asetuksia ja sääntöjä. Ja äm, tässä toimme kolmella alueella kahdenvälinen harmonisointi. Ensinnäkin olemme jo aloittaneet mahdollisten osa-alueiden identifioinnin, joissa voitaisiin edelleen kehittää kahdenvälistä harmonisointia muun muassa juuri uusissa teknologioissa ei pidä myöskään unohtaa monen välistä foorumia ja 98 sopimusta, sehän on väline, joka meillä on jo käytössämme, mutta e, se ei ole vielä johtanut toivottuihin tuloksiin, joten me pyrimme VTO-kumppaneittemme kanssa nyt yhdessä kansainvälisen harmonisoinnin pohjalta e, saamaan tätä sopimusta tehokkaammaksi. Ja viimeksi, viimeiseksi, kuten tässä on tullut jo sanotuksikin, on hyvin tärkeää lisätä yhteistyötä tutkimuksen saralla. Jos laajennamme useampia ohjelmia, niin tietysti varmasti, jos myöskin yhdistämme niihin yhteistä tutkimusta, niin meillä on vähemmän ongelmia tulevien teknisten asetusten harmonisoinnissa. Siis kaiken kaikkiaan sääntelyn lähentäminen on todella hyvin tärkeä alue neuvotteluissa, kun kysymys on moottoriajoneuvoista, me tarvitsemme vastaavuuksia olemassa olevien sääntöjen osalta, tarvitaan myöskin samaa tulevien säännösten osalta ja uusissa teknologioissa Tämä vaatii tietysti paljon sitoumusta, sitoutumista molemmilla puolilla ja niin poliittisella kuin tekniselläkin tasolla. Merci. Kiitokset ja kiitokset kaikille kolmelle puhujalle seuraavaksi edustajat ja ensinnäkin Rova Gebhard ja pyydän teitä puhumaan lyhykäisesti. Kiitos. Kiitos todellakin vielä kertaalleen. Varsin mielenkiintoisia näkökulmia tässä saimme kuulla. Ja se, mitä tässä sanottiin sääntelyyhteistyöstä ja klusteripohjaista lähestymistavasta, tämä kaikki tuntuu tässä yhteydessä varsin järkevältä. Koratsa Bild, eh, olette oikeassa, kun toteatte, että on varsin hankala, jos mennään epäämään teksti, jota vielä ei ole olemassakaan, mutta eihän täällä eh, salissa kukaan näin ole menetellyt tänään. Ongelmallista olisi myöskin, jos toimittaisiin toisinpäin, eli jo tässä vaiheessa sanottaisiin, että kaikki on varmasti ok, vaikka tekstiä ei vielä ole olemassakaan, eli tällainenkaan lähestymistapa ei olisi hyvä klusterityyppinen lähestymistapa. Esimerkiksi kun puhutaan jarruista ja tullasin pyyhkimistä, niin varsin hyvin ymmärtää tämän lähestymistavan, eli vaikutusten eh, tulee olla toivottavat. Eh, jarruilla on omat tehtävänsä ja tullasin pyyhkiöllä omat tehtävänsä. Ja tässä harmonisointi ja yhteistyö määrittelyn osalta tuntuu ihan järkevältä lähestymistavalta mutta hieman epäselväksi minulla on jäänyt seuraava seikka. Miten tämä käytännössä saataisiin toimimaan? Jos esimerkiksi halutaan puhua ympäristönsuojelusta tai halutaan määritellä ilmastotavoitteita, ja määritelmissä on eroja Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Ja uskoisin, että tämä on aspekti, joka liittyy myös autoteollisuuteen. Eli tällainen klusteripohjainen lähestymistapa teknisissä kysymyksissä ehkä on hyvinkin järkevä tapa menetellä, mutta minua hieman askarruttaa se, eh, mitä tulee tapahtumaan, jos laajemmissa ongelmayhteyksissä tai hieman toisen tyyppisissä tavoiteasetteluissa myöskin halutaan soveltaa tätä lähestymistapaa. Ja tähän liittyy myöskin sitten seuraava kysymys. Tässä sanottiin, että sääntelyyhteistyö ei vaikuttaisi erityisesti lainsäädäntömenettelyihin EU-ssa. Tähän kyllä liittyy suuri kysymysmerkki minun mielestäni, sillä jos kahdenvälisesti harmonisoidaan, niin mitkä ovat ne menettelyt, joita käytetään sääntelyssä esimerkiksi Euroopan parlamentissa, sillä mehän tiedämme, että Tällöin lähdetään liikenne yleensä yhteispäätösmenettelystä, mutta silloin jos puhutaan kansainvälistä sopimuksista ja menettelyistä, niin menettelyt ovat ihan toisenlaiset eh, ja vaikuttavat myöskin meidän työskentelyymme ja tämä minua ainakin askarruttaisi. Pyytäisin, että käytätte vain minuutin ne varten. panelistu. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että voin puhua tsekin kieltä ja tiedän, että yksi panelisti ymmärtää minua suoraan. Herra Hodats, siterasitte neuvottelumandaattia. Me puhuimme tarpeesta tehdä läheistä yhteistyötä säätelyn alalla. Kaikki täällä. En français en tout cas. En français, nous n'avons pas. Ok, Okay, Ty můžu pokračovat, eh, že jste všichni vlastně řečníci. Jos voi jatkaa. Kaikki puhujat totesivat, että turvallisuuden tasoa, suojan tasoa ei lasketa. Tämä on kuitenkin retornen kommentti, joka on noussut esille kaikissa keskusteluissa. Pikemminkin tämä jonkinlainen puolustautumismekanismi kuin mitään muuta. Pikemminkin pitäisi sanoa, että parantakaamme standardejamme, tehkäämme parhaamme sen sijaan, että sanotaan, että par- suojellaan vain sitä, mitä meillä on olemassa. Tämä olisi kaikille hyvä molemmin puolin Atlanttia. Minulla olisi siis samantapainen kommentti kuin edustaja Kephardin kommentti. Mitä käytännössä sitten tapahtuu autoteollisuudessa, kun kyse on TTIPin mukanaan tuomasta sääntelystä? Mitä käytännössä tapahtuu? Miten säätelyyhteistyötä arvioidaan? Onko jonkinlaista ex ante etukäteistä arviointia ja todetaan, että tietty toimi ei ole soveltuva ja olisi parempi jättää se toteuttamatta. Mitä olette tästä mieltä? Stefani. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia esittelijöitä selkeistä viesteistään erityisesti kun osoitettiin TTIPin edut PK-yrityksille. Minä olen tästä samaa mieltä, erityisesti autoalalla. Haluan esittää kysymyksen herra Hodacille, koska hänellä on kokemusta vapakauppasopimusten valmisteluista. Jos puhutaan sääntelyyhteistyöstä, niin haluan kysyä, kuinka kauan tarvitaan juuri nyt aikaa, jotta voitaisiin selventää kaikkia näitä eri päätöksiä ja erityisesti kysy pelkästään poliittisesta, vaan teknisestä vinkkelistä katsottuna tätä asiaa. Sitten herra Rochefort. je trouve que c'est vraiment très... Ensinnäkin on oikein miellyttävää, että meillä on toinen paneelikierros ja tämä havainnollistaa ensimmäisen paneelin käsittelemiä aiheita konkreettisemmalla tasolla. Minun kysymykseni oikeastaan liittyy myös ensimmäisen paneelin aiheisiin, mutta nyt käsitellään aivan täsmäsektoria. Näyttää ikään kuin siltä, että olisi maailma, joka ei kehittyisi mihinkään suuntaan, mutta todellisessa maailmassa kaikki kehittyy huimaa vauhtia ja autoalalla varsinkin. Siellä teknologia kehittyy, On myös esimerkiksi automaattista auton ohjausta, erilaisia polttoaineuudistuksia. Tämähän nousi esille jossain määrin viimeisimmässä puheenvuorossa. Mutta miten tutkimuksen dynamiikka saadaan todella puhallettuksi henkiin TTIPissä? Onko tämä aina automaattisesti jonkinlainen jarru edistykselle? Viimeisin puhujahan oli jossain määrin huolissaan, kun hän totesi, että meidän täytyy koordinoida yhteisen tutkimuksen ponnisteluja. En tiedä, onko tämä tarpeen. Meillähän on yrityksiä sekä Euroopassa että Amerikassa ja autoalalla tiedätte, että molemmat ovat auttaneet viime aikoina teollisuuttaan. Teollisuudessa on ollut valtava kriisi ja tukitoimet ovat olleet huomaitteva Detroitissa, Yhdysvalloissa ja eurooppalaisissa yrityksissä, eikä autoalan kriisi ole vielä ohi. Miten tämä kaikki sovitetaan yhteen, vaikka se ei ole tämän päivän aihe? En tiedä, onko Junckerin suunnitelmassa toimia, jotka vastaavat äh, jollakin tavalla niitä uusia vaiheita, joita autoalalla on nyt näkyvissä. Miten kaikki tämä nivoutuu yhteen? Kiitos. Kiitokset. Sitten lopuksi vielä Rova Koratsa Bild. Hyvin nopeasti vain en usko, että kaikki on ihan loistavasti, koska nyt tässä olemme kuunnelleet ihmisiä myöskin sosiaalisessa mediassa ja heidän huolenaiheisiinsa täytyy vastata. Heillä on todellista pelkoa ja meidän täytyy siis toimia fakta-pohjalta asiantuntemuksella. Ja tietysti molemmissa on hyviä ja huonoja puolia vaikkapa juuri sen osalta, että standardeja madalletaan. Emme voi sanoa, että kaikki on ihan ok näinkin tärkeässä asiassa ja näinkin edukkaassa kansa, kansainvälisessä kauppasopimuksessa Yhdysvaltain kanssa, joten emme voi kidnapata ikään kuin näitä kuluttajia Euroopassa. Sitten seuraavaksi asiantuntijat saavat puheenvuoron vastatakseen näihin kysymyksiin. Kuka haluaa aloittaa? Olkaa hyvä. Thanks a lot. Uh, I will uh, have a go at it first. Kiitos. Puhun ensimmäisenä, mutta lyhyesti. Ympäristösuojelu. Kyllä sen mainitsin. Totesin, että käytän esimerkkejä turvallisuuteen liittyen, mutta ympäristösuojelu menee ihan saman myllyn läpi. Jos haluaa vastaavuutta, niin näin on oltava silloin ei voi olla kiinnittämättä huomiota myös ympäristökysymyksiin. Teollisuus myöskin tarkastelee tätä seikkaa. Euro 6 ja 2010 Yhdysvalloissa ovat pitkälti vaikutuksiltaan toisiaan vastaavat. Eli ihan samalta, samalta pohjalta toimitaan ja varmasti sitten kummallakin puolella säätelijät tarkastelevat asiaa ihan samasta vinkkelistä. Emme missään vaiheessa ole muutoin sanoneet ja olemme tuoneet esiin sen, että haluamme pitää kiinni näistä turvallisuusstandardeista. Tässä lähtökohta on siinä, että teollisuus ei voi mahdollista tällaista. Autojen turvastandardia. lisätään koko ajan ja myöskin päästömääriä vähennetään. Tämä on ollut kehitystä viimeisten kymmenen vuoden ajan koko ajan ja nyt uudet resurssit, jotka vapautuvat Entibin myötä, mahdollistaa vielä lisäresurssit näiden turvastandardien kehittelyyn. Ja nämä tuli jo mainittua myöskin. No, kuinka paljon aikaa tähän menee? No tietysti, jos tämän tietäisimme, niin asiat saataisiin hoidettua tämän vuoden loppuun mennessä. Eh, mutta paljon riippuu myös siitä, miten paljon eri osapuolet tarvitsevat aikaa. Tämä osio on varsin monimutkainen. Sen käsittelyyn menee tarvittava aika. Ja jos klustereita tarkastelee, niin olisi hyvä ainakin joidenkin klustereiden osalta edistyä. Sen suhteen voidaan vastaavuudet osoittaa. ja Toivottavasti tämän vuoden loppuun mennessä yksi, kaksi klusteria ainakin saadaan sille mallille. Ja voidaan katsoa, että ne vastaavat toisiaan. Kun puhutaan autoteollisuudesta, niin tutkimus ja kehitys tietysti ovat erittäin tärkeässä roolissa ja me olemme tässä johtoroolissa myöskin. Ja jos teemme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tässä asiassa, myöskin mitä tulee sääntelyä edeltävään tilaan, niin on ymmärrettävä, että tämä on hyvä asia. Ja tässä puhutaan globaaleista yhtiöistä, jotka toimivat Yhdysvalloissa, Kiinassa ja kaikkialla. Tämä ilman muuta sitten olisi se hyöty, että tämä kaikki vaikuttaisi myönteisesti tutkimuksen ja kehitykseen myös muualla. First of all, uh, transparency. Muutama asia. Ensinnäkin avoimuus on äärimmäisen tärkeää koko prosessissa, puhummeko sitten tulevasta säätelystä tai vastaavuudesta, niin on huomioitava kaikki sidosryhmät. Me olemme työstäneet jo kahta testitapautta. Ne ovat saatavissa internetsivuilta. Voin välittää teille linkin ja ne osoittavat selvästi sen, mikä meillä on mielessämme. En tiedä, käyttekö te lävitse kaikki ne tekniset yksityiskohdat, jotka ovat näissä testeissä mukana, mutta ne osoittavat, minkälaista metodologiaa me tässä ajattelemme Se, mitä me sanomme siitä, että suojan tasoa ei lasketa, ei ole pelkästään poliittinen toteamus. Tämä voidaan myös dokumentoida. No sitten tutkimuksesta, erityisesti yhteisestä tutkimuksesta. En niinkään näe vaaroja kilpailulle tai sitä ajatusta, että sitten olisi otettava käyttöön vain ja ainoastaan yksi tekninen ratkaisu. Uutta teknologiaa kehitetään, puhutaan esimerkiksi kuljettajattomista autoista, sellaista autoista, jotka ajavat itse itseään. Ja jos jo tutkimusvaiheessa tehdään säätelyyhteistyötä, niin olisi helpompi sitten päättyä äh, samoihin johtopäätöksiin myöhemmin niistä säännöistä, jotka ovat tarpeen. Ja sitten ympäristökysymyksistä. Niihinkin meidän on täytynyt paneutua. Emme voi vain samaa metodologiaa äh, soveltaa turvallisuuskysymyksiin ja toisaalta ympäristökysymyksiin. Me tiedämme, että voi olla tarvetta hieman hienosäätää metodologiaa, jotta se soveltuu myös ympäristökysymysten käsittelyyn. Yhdysvaltain kumppanimme ovat oikeastaan toimineet niin, että olemme keskusteluissa keskittyneet pelkästään turvallisuuskysymyksiin, mutta ei ole poissuljettua, että jatkossa ja erityisesti, jos saamme teollisuudelta sisältörikasta panosta, niin katsomme, perehdymme myös ympäristönäkökulmiin. Just with very briefly most hyvin lyhyesti vain useimmat kysymykset varmasti ovat jo tulleet käydyksi läpi, mutta korostaisin vielä etua kuluttajille. Ne ovat viimeiset sanani. Nämä edut on otettava huomioon, koska ne ovat tapa taata kuluttajan suojelu. Olemme mielestämme hyvällä tiellä myöskin ympäristön suojelun alalla. Jälleen kerran, jos vastaavuus on olemassa, niin ehkä, ehkä ei. Voidaan edetä, ja jos ei, niin sitten ei edetä. Ja mielestäni tämä on tolkullinen lähestymistapa. Öö, harmonisointikysymyksissä parlamentilla on sanansa sanottavana. Tietysti sääntelyssä käytetään näitä tavanomaisia menettelytapoja. Jos sitten puhutaan vastaavuudesta sääntelyelimen kanssa, niin tietysti tämä on vähän mutkikkaampi juttu. Tarvitaan myöskin uusia menettelytapoja ja tietysti parlamentti muiden toimielinten kanssa joutuu katsomaan sitä, onko se tullut riittävällä tavalla edustetuksi tässä. Kiitokset, herra Hodak. Saatte ihan, ihan lyhyesti vielä puheenvuoron. Seconds. Um... Muutama sekunti. Paljon on keskusteltu avoimuudesta. Itsekin olen ollut monissa tämän tyyppisissä neuvotteluissa mukana. Enkä ole aikaisemmissa neuvotteluyhteyksissä nähnyt näin suurta avoimuutta, kun siis EU on ollut neuvottelemassa kolmannen osapuolen kanssa. Kiitokset. Kiitokset asiantuntijoille. Sitten siirrymme vielä viimeiseen osaan tässä äh, kuulemisessa. Johtopäätökset ennen kuin annan puheenvuoron, puheenvuoron Rova Sarantsovalle, joka on valmistelijana tässä asiassa. Annan vielä Euroopan unionin pääneuvottelijalle herra Ignacio Bercerolle äh, puheenvuoron. Herra Bercero on siis jatkuvasti käynyt keskusteluja ja hänen tarkoituksensa on taata neuvotteluprosessin johdonmukaisuus. Herra Bertero, teillä on nyt puheenvuoro, hyvä. <clears throat> Yes, well, thank you very much and of course... Kiitoksia. En ole voinut alusta saakka kuunnella tätä hyvin tärkeää kuulemistilaisuutta. Tämä valiokunta vastaa TTIPin kriittisen tärkeistä kysymyksistä, aivan erityisesti säätelykysymyksestä. Ne ovat taloudellisesti tärkeimpiä ja haastavimpia kysymyksiä, joita käsittelemme näissä neuvotteluissa. Haluaisin loppuun todeta, missä nyt mennään säätelykysymyksissä. Ja tässä yhteydessä ymmärsin, että myös tässä kuulemisessa näitä asioita on käsitelty. No sitten tämän valiokunnan toimivaltuudet ja niihin kuuluvat myös julkiset hankinnat. Nekin ovat yksi ulottuvuus näissä neuvotteluissa. Ensinnäkin kaikessa, mitä me teemme säätelykysymysten parissa, TTIPin yhteydessä, pidämme perusperiaatteena sitä, että mikään, mistä sovimme, ei saa johtaa siihen, että olemassa oleva suojantaso Euroopassa laskisi. Tämä pätee kuluttajiin, ympäristöön tai mihin tahansa muuhun politiikan lohkoon Euroopan unionin lainsäädännössä. Tämä on perusperiaate, jota noudatamme ja joka ohjaa kaikkia neuvotteluja, joita käymme kaikilla aloilla. Silloin kun on mahdollisuus sopia jostakin kysymyksestä, jossa mennään pidemmälle ja jossa parannetaan suojan tasoa, niin aina parempi. Mutta missään olosuhteissa emme sovi mistään sellaisesta, joka merkitsisi turvan tason laskua. Mistä me sitten neuvottelemme, kun kyse on säätelykysymyksistä? Sekä horisontaalisista säännöistä, jotka auttavat säätelyyhteistyötä myös jatkossa, ja joistakin tietyistä tuloksista tietyillä keskeisillä aloilla. Horisontaalisista säännöistä halusin äh, viitata aivan erityisesti kahteen lukuun CDPissä. Käsittääkseni niihin on myös keskustelussa jossain määrin viitattu. Ensinnäkin horisontaalinen luku niin sanotusta säätelyyhteistyöstä, josta parlamentti on tehnyt omia ehdotuksiaan. Kaikki ehdotuksemme ovat julkisia. Voitte todella perehtyä äh, kaikkiin tehtyihin ehdotuksiin. Jos voin tehdä yhteenvedon siitä, mitä me haluamme tällä, on se, että varmistamme, että meillä on oikean rakenteista säätelyvuoropuhelua vuoropuhelua Yhdysvaltain kanssa. Ja tämä on totta kai kaksisuuntainen tie. Me haluamme Yhdysvaltain säätelyviranomaisen näkemykset säätelystä, kunhan he antavat meille samanlaiset mahdollisuudet tehdä omat kantamme tiettäväksi silloin, kun he kehittävät omaa säätelyään. Tämä on perusperiaate, jolla haluamme varmistaa tasapainon säätelyvuoropuhelussa. Aina näin ei ole aiemmin ollut ja sen takia onkin tärkeää, että tällainen rakenne, tällainen vuoropuhelu on osana ctip sopimusta Tässä vuoropuheluprosessissa totta kai säilytetään äh, säätelyn riippumattomuus. Kyse ei ole siitä, että parlamentin tai neuvoston tai komission toimivaltuuksiin, puututta, toimivaltuuksiin puututtaisiin äh, säätelyprosessissa. Säätelyyhteistyö pyrkii siihen, että oikeastaan kahtalaisen tavoitteeseen. Ensinnäkin säätelyviranomaiset molemmin puolin ovat täysin sitoutuneet tämän sopimuksen eh, jatkoon, seurantaan, niin että voidaan eh, valvoa sitä, että sovitusta pidetään kiinni ja täytäntöön pannaan sopimukset. Uusia prioriteetteja säätelyyhteistyöhön toki voidaan määritellä, mutta tämä ei millään tavalla vähennä eh, säätelyviranomaisten ja lainsäätäjän roolia. Olen Matisin kanssa samaa mieltä, että nämä ovat hyvin monimutkaisia äh, institutionaalisia kysymyksiä, joita on käsiteltävä hyvin huolellisesti, mikä on paras tapa varmistaa se, että parlamentti on täysin mukana tässä prosessissa ja mikään ei merkitsisi sitä, että Euroopan parlamentin toimivaltuuksia jollakin tavalla kavennettaisiin. Olen samaa mieltä siitä, että on hyvin monimutkaisia institutionaalisia kysymyksiä, joita meidän on käsiteltävä. Meillä on myös INTA-seurantaryhmä, joka käsittelee kysymystä. Sielläkin täytyy jatkokeskusteluja käydä. Toinen tärkeä luku on niin sanottu TPT-luku, eli tekniset kaupan esteet. Teillä on ollut mahdollisuus jo ensimmäisessä paneelissa, ensimmäisessä kuulemisessa näitä käsitellä. Tämä kysymys tulee olemaan vaikea. Meillä on hyvin erilaiset järjestelmät Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Samanaikaisesti tämä osa on kriittisen tärkeä, jos aiomme saada parempaa yhteistyötä Euroopan standardointi ja Yhdysvaltain standardointi elinten välille. On tärkeää, että voimme edetä vaihe vaiheelta, jotta standardit ovat vaihe vaiheelta sopivammat. Uskomme, että standardointielinten yhteistyö on yksi kriittisen tärkeitä osa-alueita ja täytyy katsoa, miten tätä voidaan tukea neuvottelujen yhteydessä. Sitten on nämä äh, vaatimusten mukaisuus äh, kysymykset, halutaan myydä äh, tuotteita toistemme markkinoille ja silloin tarvitaan tällaisia arvioita – on tiettyjä kriittisen tärkeitä aloja, joista keskustelemme. Niitä käsitellään siis TTIPin yhteydessä. Haluamme näiden arviointien kustannuksia mataloittaa sellaisella tavalla, joka hyödyttää molempia osapuolia. Tämä on myös Yhdysvalloille yksi tärkeitä kysymyksiä. Siinä on löydettävä tapa edetä. En niinkään puhuisi autosektorista, koska Barbara ja Ivan Hodak ovat niistä jo hienosti puhuneet. Ne ovat tärkeitä aloja TTIPin yhteydessä. Meillä on kunnanhimoiset tavoitteet myös näissä keskusteluissa. Mainitsen tämän sen takia, että ei tule sitä vaikutelmaa, että keskittyisimme pelkästään autoihin. Kyllä me keskustelemme myös tekstiileistä, lääkkeistä, kosmetiikasta, tietotekniikasta. On lukuisia aloja, joilla pyrimme identifioimaan GDPn yhteydessä, minkälaisia konkreettisia tuloksia voimme saavuttaa säätelysäästöjen kautta. Mutta huolehdimme, että suojantaso ei laske. Kuinka kauan sitten vaadittaisiin Tämä on avoin kysymys toistaiseksi. On tehty intensiivistä työtä äh, myös Yhdysvaltain säätelyviranomaisten kanssa. Tämä vaatii säätelyviranomaisten täyden sitoutumisen. Tämä totta kai riippuu pitkälti äh, tiedoista. Tämä on fakta, pohjaista työtä. Olen ymmärtänyt, että teollisuus tuottaisi ei kovinkaan kaukaisessa tulevaisuudessa tällaisia tietoja, joita, joista voisi olla hyötyä, mutta totta kai yritämme varmistaa, että, jos, että saisimme kattavan tuloksen järkevässä aikataulussa. Ja sitten lopuksi sananen julkisista hankinnoista. Tämä valiokuntahan vastaa myös Euroopan unionin lainsäädännön toteuttamisesta julkisten hankintojen osalta. Tämä on meille yksi neuvottelujen kriittisimmistä osa-alueista. Se on myös vaikein, tätä en salaa. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa meillä ei ole tasa-arvoisia toimintamahdollisuuksia. Yhdysvaltalaiset yritykset eivät voi osallistua direktiivien mukaisesti julkisiin hankintoihin, siis voivat osallistua eurooppalaisiin hankintakilpailuihin, mutta me emme voi osallistua amerikkalaisiin kilpailuihin, paitsi joihinkin tietyillä aloilla tapahtuviin. Me haluamme tasa-arvoiset toimintaedellytykset myös julkisiin hankintoihin silloin, kun hallitus on niitä käynnistämässä Yhdysvalloissa. Nämä ovat varmasti vaikeimmat Äh, kiivaimmat neuvottelut, joihin joudumme GDPissä. Kiitokset. Seuraavaksi Rovat Sarasova, esittelijä saa puheenvuoron. Kiitos. Loppupuheenvuoron pitäminen on hankalaa. Toteaisin kuitenkin, että tämä ajatusten vaihto, sessio on ollut varsin mielenkiintoinen. Toivottavasti keskustelut valiokunnassa tulevina viikkoina ja kuukausina jatkuvat. Tämä keskustelu mielestäni osoitti sen, että tämänhetkinen on tilanne sellainen, että meillä on ikään kuin kaksi suurta vuorta, erilaisia sääntöjä, määräyksiä, standardeja Atlantin kummallakin puolella. Ja TTIP sitten olisi jonkinlainen silta näiden kahden vuoden välille. Tietenkään se ei voi kaikkia ongelmia ratkaista, mutta tarjoaa kuitenkin ainutlaatuisen mahdollisuuden, joka mielestäni kannattaa hyödyntää. Ja tämä silta olisi syytä nähdä tietynlaisena taloudellisena valintana, kun puhutaan kansalaisista ja yritysmaailmasta. Ja sitten neuvottelijoiden tulee tehdä kaikki mahdollinen, jotta sillasta tulee riittävän vankka. Ja tällä puolella pöytää ainakin parlamentti on valmis osallistumaan sillanrakennushankkeeseen. Ja toivottavasti eh, tässä valiokunnassakin tarjoutuu varsin pian uusi mahdollisuus ajatusten vaihtoon. Meidän Kiitokset ennen kuin annan puheenvuoron eh, kollega Fordille. Pari sanaa. Ehm, panelistit eh, esityksillään syvensivät näitä aiheita. Meidän täytyy todella jatkaa työtä, jotta neuvotteluissa saadaan pitkän aikavälin etuja kilpailukykyämme ajatellen ja Euroopan kansalaisia ajatellen. TTIP-neuvottelut jatkuvat ja on hyvin tärkeää, että neuvottelijat ottavat huomioon nämä herkät kysymykset näissä keskusteluissa ja erityisesti kuluttajien suojan kun kysymys on intavaliokunnasta. Jatkamme työtämme ja hyvin tarkkaan seuraamme näiden neuvotteluiden kulkua. Ja nyt ollaan puheenvuoron vielä Rova Fordille, jotta hän voi päättää tämän kuulemistilaisuuden. Haluaisin kiittää ja tehdä lyhyen yhteenvedon tästä päivästä. Kauppa sopimuksen sen kautta saadaan helppoja voittoja, kun tarifeja poistetaan, mutta sitten on mahdollisia hieman monimutkaisempia voittoja saatavissa silloin, kun poistetaan muita kaupan esteitä. Puhuttiin 50-50 tilanteesta näissä muissa kaupan esteissä. Tilanne on siltä osalta haastavampi. Yksityiskohdissa piilee sitten paholainen. Olemme kuulleet niistä tavoista, joilla säätelykehystä on rakennettu Atlantin molemmin puolin ja esittelijä kuvasi kahta vuoren kokoista haastetta. Nämä vuoret on rakennettu eri tavalla ja nyt tarvitaan sitten siltaa tai siltoja eri alojen välille. Kerta toisensa jälkeen meille todetaan, että standardeja ei mataloiteta, kuluttajan suojassa, ympäristön suojassa, jos amerikkalainen standardi on erilainen kuin meidän, niin me haluamme pitää kiinni omasta standardistamme. Kyseessä kuitenkaan ei olisi standardin mataloittaminen. Kuluttajajärjestöt ovat huolissaan ja otan tämän hyvin vakavasti. Te katsotte, että teitä ei kuulla yksityiskohdista silloin, kun kyse on neuvoteltavasta tekstistä ja säätelyyhteistyöstä. Tästä päivästä voimme pistää korvan taakse sen, että viestinne on nyt toimitettu monille mepeille ja pyydän myös komission pääneuvottelevaa neuvottelijaa varmistamaan se, että hänkin kuulost, kuulee tämän huolen. Me haluamme varmistaa, että kuluttajien luottamus on tukenamme niin, että tarkoitus todellakaan ei ole alentaa standardeja. Me kaikki tiedämme lainsäädännöstä, että jatkossa kyllä on vielä riskejä. Koskaan ei tänään voida estää kaikkia tulevia riskejä. Tärkeintä on se, että varmistamme, että olemme mahdollisimman moneen riskin huomioineet ja pyrimme minimoimaan tulevat riskit. Tämä oli oikein hyödyllinen näköala ja nyt olemme päässeet myös avoimuudessa, seurattavuudessa eteenpäin. Haluan kiittää myös Ignaciota siitä, että hän muistutti tästä julkisten hankintojen osuudesta. Tämä on keskeinen kysymys sisämarkkinavaliokunnalle. Sisämarkkinavaliokunnassa julkiset hankinnat ovat avoimina kaikille, jotka haluavat osallistua. Me haluaisimme samanlaista avoimuutta myös eurooppalaisten yritysten osalta silloin, kun ne haluavat toimia Yhdysvaltain markkinoilla – Tämä varmasti on neuvotteluissa tärkeä keskustelun aihe. Kiitoksia kovasti. Kiitos myös tulkkien ajasta tänään. Kiitos.